Ladies and gentlemen, please take your seats. We are to start. Good morning. <clears throat> Welcome everybody. In name of Mr. Over. Oikein hyvää huomenta kaikille. Herran Overfeltin puolesta. Hän aivan pian on tulossa paikana. Tervetuloa tähän budjettivaliokunnan kokoukseen koskien EUn omia varoja ja finanssipolitiikan harmonisointia, mahdollista synergiaa. Tässä puhumme pikemminkin kulupuolesta, mikään tulopuolesta yleensä, mutta laajemmissa neuvottelupuitteissa koskien uutta vuoden 2020 jälkeistä MFF onkin hyvä mennä vähän pidemmälle kuin puhuvan budjettikohdista ja keskustella ja pohtia myös sitä, millaista potentiaalia olisi EUn omilla varoilla ja kuinka sitä kautta voitaisiin rakentaa laajempaa finanssipolitiikkaa Euroopan unionissa. Kaikkihan tiedet, tietävät, että johtuen budjettimme hyvin rajalli, suuresta rajallisuudesta, 2 prosenttia koko EUn kulutuksesta. Tämä ei riitä siihen, että se voisi toimia vakauttavana toimijana, kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen budjetti. Tätä varten tarkastelemme omia varoja eri vinkkeleistä. Pyrimme hakemaan synergiaa omien varojen ja jäsenvaltioiden finanssipolitiikan välillä ja pohtia sitä, onko komission ehdotukset 2020 menossa oikeaan suuntaan. Ottaen huomioon omat, omat kokemukseni institutionaalinen muisti, niin me tarvitsemme omia varoja. Meillä on vahvasti kritisoidaan tulopuolta ja kuitenkin keskustelu on ollut pysyvä 80-luvulta. Viime Kerralla näin täällä veteraaneja tässä salissa. Pääministeri Cameron oli mukana neuvotteluissa ja tuolloin oli aivan mahdotonta saada hyväksyttyä se, mitä oli ehdotettu. Kyseessä oli tuolloin finanssitransaktiovero ja yksin kertaistettu ALV. Toivomme, että nyt Brexitin myötä meillä avautuu mahdollisuuksien ikkuna mennä eteenpäin myös tulopuolella. Meillä on kaksi paneelia tässä kuulemisessa. Ensimmäisessä keskitytään siihen, kuinka finanssipolitiikkaa voidaan paremmin linkittää talouspolitiikkaan, sisämarkkinan ja EUn budjettiin. Ja toinen paneeli koskee finans- fi- veroharmonisointia ja myös hyvin vaikea asia, joka koskee liikkuvien veropohjien hyödyntämistä ja omia varapohja mahdollisuuksia. Meillä on hyviä puhuja täällä, 20 minuuttia aikaa ja kysymyksiä ja vastauksia. Sen jälkeen nyt haluaisin muistuttaa, että tämä kulmistilaisuus lähetetään suoratoistona omalta puolelta. Me, meillä on kaksi esittelijää omia varoja varten. He alustavat kuulemistilaisuutemme. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Valeri Hajerille. Hän on toinen omien varojen esittelijä. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kertoa, kuinka iloinen siitä olen, että voin hoitaa tätä yhteydessä Fernandesin kanssa. Te kaikki tiedätte erittäin merkittävästä aiheesta Euroopan parlamentissa – tässä tulee mieleen viime marraskuussa 90 päätösauselma, jossa ilmaisemme, että emme ole samaa mieltä. Emme halua yhteen asiasta komission kanssa, emme halua rahoituskehystä ilman, että me on puhuttu ensin omista varoista. Mutta suoraan aiheeseen nyt. Nyt on määrä muuttaa omien varojen järjestelmää. Tämä osoit- johtuen siitä, että Euroopan unioni on saanut enemmän vastuualueita. Siksi rahoitus täytyy saada kuntoon. Tämä tilanne on erittäin huolestuttava. Jäsenvaltiot eivät ole muuttaneet omia järjestelmiään vuoden 1989 jälkeen. PKTL on edelleenkin merkittävin EUn tulorähde. Kun äh, pikkuhiljaa kansalliset maksuosuudet äh, ovat äh, kasvaneet, suhteessa perinteiset omat varat ovat menettäneet merkitystään. Nyt on päästy, tultu tässä ylikansalliseen järjestelmään. Nyt on jouduttu hankalan tilanteeseen. Kuvitelkaapa esimerkiksi, että pelkästään sen kansallisiin maksuosuuksiin. Ja palkkoja verotetaan ja tämän pohjalta toimitaan, mutta samalla ei muutettu muuten että finanssipolitiikkaa, ympäristönsuojelu ja muut seikat, niitä ei ole asianmukaisesti. Ja tällaisella pohjalta ei voida vastata suuriin haasteisiin. Nämä kaikki asiat liittyvät myöskin erilaisten verojen hyväksyttävyyteen. Tästäkin täytyy keskustella. Parlamentti on katsonut, että Euroopan unionin toimi täytyy saada rahoitettua täytyy tarkastaa myöskin tulopuolta. Minun käskettiin juuri puhua hitaammin. Tulopuolta täytyy pohtia. Euroopan unionin tulee pitäisi pohtia asiana, jossa täytyy ottaa huomioon se, että kansallisten hyväksyttävyys täytyy varmistaa. Se, että yhteisövero pohja yhteen yhteisestä yhteistyöstä veropohjaisesta aikaan. Tämä olisi yksi mahdollisuus toimia. Mutta ennen muuta tarkoituksena olisi myöskin taistella verovilppiä vastaan. Kyllä, meidän täytyy toimia vahvasti tässä Euroopan tasolla. Finanssitransaktio pitää myöskin verottaa. Täytyy taistella myöskin spekulaatiota vastaan, keinottelua vastaan ja myöskin verotuksen eriarvoisuutta ja epäekonomisuutta vastaan. Digitaalipalveluvero digitaalialan verottaminen, se, että saataisiin paremmin digitaalista maailmaa ohjattua. tämä olisi tarpeellista. Entä muovivero? Se voisi olla myöskin osana komission strategia. Täten parannettaisiin kierrätystä. Valtameret tästä hyötyisivät. Tietenkin, kun kierrätys on tärkein tavoite, Tämä ottaisi myöskin tässä. Samalla logiikalla voitaisiin ryhtyä muihinkin toimiin onnen tasolla. Hiilirajavero on yksi vaihtoehtoista. Voitaisiin käyttää ilmaston suojelemiseen. Tämäkin on melkoinen haaste. Jäsenvaltiot eivät koskaan ollut niin avoimin mielin asian suhteen. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole niin nostuneita, mutta vihreät vihreän kehityksen tavoitetta tämä palvelisi. Nyt täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin pohdintoihin, jotta saadaan uudelle omat varat. Tämä lisäisi tulopuolta ja vähentäisi kansallisia maksuosuuksia ja samalla voitaisiin eurooppalaista politiikkaa saada rahoitettua. Ehdottaisin seuraavaa. Vuodesta 1990, lähtien unioni on menettänyt budjettiautonomiaansa siinä määrin, että nyt ollaan jäsenvaltioiden armoilla ja kansallisten maksuosuuksien armoilla. Entä kun on Euroopan kansalainen, niin kuitenkin kansalainen vaatii tehokkuutta ja mahdollisuutta Euroopan tasoa vastata suuriin uuden vuosisadan haasteisiin. Näihin ei voida vastata yhden ainoan jäsenvaltion tasoa. Kansalaiset odottavat Euroopalta myöskin sitä, että se ryhtyy poliittisiin toimiin. Ja uusi komissio valtioiden, haltion, valtioiden hallitusten että pitäisi saada tässä liikkeelle. Euroopan parlamentti haluaa oman paikkansa, tärkeän paikkansa myöskin tässä prosessissa. Mahdollisuus toimia Euroopan tasolla on tarpeellista, ja mikäli tämä halutaan mahdollista, tarvitaan omia varoja. Haluaisin kiittää etukäteen kaikkia puhujia. Toivon mukaan nyt pystyin hieman vielä saada viimeisetkin vakuuttuneeksi siitä, että omat varat tarvitaan. Kiitos myöskin sihteerille, sihteeristölle siitä, että se arvokkaalla tavalla auttoi tämän kuulemisen järjestämisessä. Jose Manuel, nyt saat sinä puheenvuoron, ole hyvä. Optimistic introduction. Kiitos tästä optimistisesta alustuksesta ja nyt toinen esittelijä omista varoit, Jose Manuel Fernandes. Senhor Presidente, nós precisamos efetivamente Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin me tarvitsemme optimismia. Meidän täytyy olla optimismi, optimistisia, vaikkakin meidän täytyy säilyttää myös realismia. Ja nämä voivat täydentää toisiaan. Haluan kiittää MFF-esittelijöitä sekä yhteisesittelijääni siitä, että miten hän on sitoutunut tähän asiaan – Meillä haluan erityisesti vieraiden joukossa toivottaa tervetulleeksi professori Maduron. Elämme aikaa, jossa Euroopan unionin talousarvio ei enää kykene vastaamaan toimielinten kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja kansalaisten tarpeisiin. Komissio haluaa geopoliittisen Euroopan Mutta on, jos he haluavat näin tehdä, niin talousarvio on riittämätön. Vaikuttaa siltä, että hallitukset tyytyväisenä puhuvat menoista, mutta eivät juurikaan tulopuolesta. Me, eh, neuvostossa tarvitaan yksimielisyys, tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden parlamenttien ratifiointi, jos haluamme jossain vaiheessa hyväksyä EUn omien varojen uudistuksen. Ja meidän täytyy kunnioittaa perussopimuksia. Ja tietenkin meillä on vastassamme haluan rahani takaisin asenne. Ja nyt vihreän kehityksen ohjelma Parlamentti ei voi tulla kuulluksi omien varojen suhteen. Siltä vaikuttaa. Olemme yrittäneet, mutta nyt me sanomme, että me emme suostu uuteen rahoituskehyks, monivuotiseen rahoituskehykseen, jos omia varoja ei uudisteta. Me haluamme avoimuutta, me haluamme talousarvion, jota on helppo lukea ja joka on ymmärrettävää. Me haluamme myöskin vähentää kansallisten maksuosuuksien osuutta ja meidän täytyy päästä itsellemme asettamiimme kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Siis 1,3 prosenttia BKTstä vastaa kaikkien ohjelmien yhteenlaskettuja kustannuksia. Ja se vastaa rahoitusnäkymien sisältöä. Mutta jos katsomme omia varoja laajemmin ja rahoitusnäkymiä laajemmin, niin silloin me havaisemme, että tullimaksutuotot, joista, jäsenmaksut, joista jäsenvaltiot pitävät 20 prosenttia niin, niin nämä maksut, joita kerätään tullimaksujärjestelmässä, niiden pitäisi olla EUn omia varoja, mutta ne jäävät jäsenmaihin ja usein korjaavien talousarvioiden kautta. Ja meillä on erilaisia alen, maksualennuksia ja maksualennusten maksualennuksia. Me tarvitsemme tässä tilanteessa aitoja omia varoja Suomen puheenjohtaja valtio suhtautui avoimesti omiin varojen uudistukseen, mutta vaikuttaa siltä, että konsensus on saavutettu vain muovia koskevasta tekstistä, se, mikä on sinänsä hyvä, mutta koko ajatus on se, että meidän pitäisi päästä nollaan tämän verotulon suhteen, jos haluamme päästä muoveista eroon siis. Me emme voi nojata vain tähän omaan, omien varojen lähteeseen. Meidän täytyy siis edetä pidemmälle kuin vain muoviveroon. Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, jonka kollega mainitsi, se on mahdollinen tie harmonisointiin ja se on mielestäni olennaista. Meidän tavoitteemme on vähentää sitä määrää, jonka kansalaiset maksavat EUn budjettiin. Me emme halua kuormittaa kansalaisia uusilla veroilla. Ja mikäli saamme aikaan lisää harmonisointia, niin saisimme eh, verovälttelyn ja veronkierron torjunnan myötä me, me, me menetämme seitsemän rahoituskehyksen verran rahaa verovälttelyyn ja veron kiertoon. Me haluaisimme keventää verotaakkaa, mutta niiden, joiden on maksettava, on tehtävä osuutensa. Ja suurten digitaalisten yritysten täytyisi myöskin tehdä oma osuutensa. Nämä valtaisat yritykset, Apple, Facebook ja Amazon, Google, ei ole mitään järkeä, että nämä valtavat yritykset eivät maksa lainkaan veroa. näiden yrityksen pitäisi, yritysten pitäisi maksaa enemmän veroja niin, että emme kuormittaisi kansalaisiamme liikaa. Meillä on muitakin mahdollisuuksia. Me voimme modernisoida tulopuolta, me voimme päästä tavoitteisiimme ja samaan aikaan parantaa EUn kilpailukykyä – Tämä, eh, tähän olisi keinona esimerkiksi hiirila, hiilirajavero. Me voi, meidän täytyy var, valjastaa uudet omat varat tavoitteidemme saavuttamiseksi, erityisesti ympäristötavoitteeseen eh, ja me saamme tänään paljon tietoa, joka auttaa meitä tällä tiellä. Kiitoksia. Ja sitten ensimmäinen paneeli. Finanssipolitiikka ja EUn talousarvion yhteys. Toivotan tervetulleeksi ensimmäisen puhe, puhuja Laszlo Andorin. Hän on pääsihteeri Foundation for European Progressive Studiesissa. Vuodesta 2010 vuoteen 2014 hän oli työllisyys-, sosiaali- ja eh, inkluusioasioiden eh, komission jäsen. Hän on myöskin Hertie School of Governanceissa Berliinissä vieraileva professori ULBssä Brysselissä. Eh, vuosien 1991 ja 2005. Hän opetti Budapestissa eh, valtiooppia ja taloustiedettä ja hän toimitti myöskin Asle Melet-lehteä ja hän on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa, jotka käsittelevät taloutta, poliittista historiaa, vertailevaa taloustiedettä ja globalisaatiota. Vuonna 2018 hän julkaisi tutkimuksen, jonka nimi on Resources for a Prosperous Europe, Redesigning the Euro EU Budget in a Progressive Way. Tervetuloa, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia paljon tästä ystävällisestä esittelystä, puheenjohtaja jäsenet. Hienoa olla jälleen kerran Euroopan parlamentissa osallistumassa tähän erittäin tärkeän keskusteluun. Minä tunnistan hyvin nämä teidän tavoitteenne, omien varojen järjestelmän luominen, rahoituksen varmistaminen, veropohjaiset omat varat ja se, miten tämä kaikki voi hyödyttää Euroopan unionin yhteistä taloutta. Tämä on tavoitteena. Ennen kuin menen keskustelemaan finanssipolitiikasta, tärkeää on määritellä, mihin me haluamme päästä, mihin me pyrimme näillä finanssipoliittisilla välineillä ja miten kehitämme välineitä näitä ta- tarkoituksia tai tavoitteita silmällä pitäen. Korkean tason työryhmä, jota johti Mario Monti, toimii juuri tässä tarkoituksessa. Se sai aikaan erinomaisia ajatuksia ja hienoja analyysejä siitä, mitä eri funktioita EUlla on, kuinka EU toimii. Se tarkasti myöskin nykyisiä käytössä olevia välineitä. Minun nähdäkseni tämän tyyppinen analyysi on erittäin perusteltu ja tarpeellista. 1979 McDougallin raportissa myöskin analysoitiin Euroopan unionin toimintaa ja finanssipoliittista kapasiteettia – sen pohjalta, miten julkinen talous yleensä toimii. Tämä kaikki oli perusteltua tarpeellista työtä, koska tällä hetkellä voidaan puhua uskottavuuskuilusta EU:ssa. Tämä on erittäin tärkeä asia kansalaisten mielessä, kun he päättävät osallistuvatko esimerkiksi Eurooppa-vaaleihin vai eivät. Euroopan on hyvin monia tavoitteita, jotka liittyvät kansalaisiin, mutta samanaikaisesti Finanssipoliittinen kapasiteettimme ei millään tavalla ole lisääntynyt. Meillä ei ole enempää lihaksia kuin aiemminkaan, kun me pyrimme yhteisiin unionin tavoitteisiin, ja usein tämä vain syventää kuilua tavoitteiden ja toimintakyvyn välillä. Näin ainakin kansallinen tämän näkee. Näin se näyttäytyy. Ja tämä kestävyyskuilu, josta on myöskin puhuttu, se on myöskin kuvassa mukana. ja kestävyyteen, kun pyritään. Tässäkin kohdassa on vielä puutetta ja vajetta. Kun tarkastetaan finanssipolitiikan eri funktioita ja tarkoituksia, tässä voitaisiin siirtää montia ja myöskin toista merkkihenkilöä, joka on analysoinut unionin budjettia. Vaikka unionin budjetti on hyvin pieni, se merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan yhteistä eurooppalaista hyvää. Se on kaikkein tärkein funktio, joka unionin talousarviolla on. Tietysti olemme tietoisia kahdesta muusta tärkeästä funktiosta, joka julkisella budjetilla on. Tulonjako ja vakauttamisfunktiot nimittäin. Tämä tulonjako tehtävä on pienimuotoisempi eu tasolla ja tasauttavaa tai vakauttavaa funktiota sillä ei ole ollut. Kun tarkastellaan menopuolta, voidaan tarkastella myöskin unen tulopuolta. Voiko Euroopan unioni pitää yllä ja saada aikaan lähentymistä? Tämä kysymys linkittyy hyvin läheisesti Euroopan unionin talousarvion komponentteihin ja uuden jakoon, kuinka vahvoja tai heikkoja nämä välineet ovat. Voidaanko saada aikaan vakauttamista? Tämä liittyy hyvin pitkälti volyymikysymykseen, budjetin suuruuteen. Tämä asettaa aivan uuteen valoon ne välineet, jotka on pistetty mukaan MFF-ehdotukseen ehdotuksen rahoituskehyksistä. Ja mitä tulee budjetin suuruuteen ja sen vakauttamisfunktioon, viime aikoina on nähty, kuinka rahapolitiikasta ollaan pikkuhiljaa tekemässä finanssipolitiikkaa. Tämä on asia, jonka suhteen kansalaisilla ja monilla muillakin osapuolilla saattaa olla sekalaisia tuntemuksia. On tärkeää pistää merkille, että kun puhutaan talousarviosta, kyse ei ole vain ja ainoastaan resurssien määrästä. Budjetarkoitus tietysti on varmistaa riittävät resurssit, mutta kyse on myöskin yleisistä suuntauksista ja kannustimista. Uskon, että tässäkin valossa keskustelu omista varoista on paljon mielenkiintoisempi vielä kuin muuten se olisi. Historisesti katsottuna mielenkiintoisia ehdotuksia on tehty jo aiemminkin. 2014-2020 rahoituskehyksissä, jota yhdessä olimme rukkaamassa, otettiin käyttöön ehdotus finanssitransaktioverosta. Alun perin tämä oli seikka, joka liittyi kannustimien antamiseen pikemminkin kuin siihen, että saataisiin valtava määrä tuloja. Tarkoituksena oli kannustaa siihen, että ei edistetä sellaisia rahoitusvirtoja, jotka eivät palvele reaalitaloutta epäsuoraan tavalla. Tämä olisi vaikuttanut, mutta kun puhutaan tällaisista välineistä, pitää pohtia myöskin sitä, kuinka paljon tulo, tuloja tällaisesta olisi tullut. Samantyyppisiä ajatuksia on esitetty keskustelussa muutenkin Mikäli on poliittisia tavoitteita, täytyy pohtia, minkä tyyppisiä kannustimia voidaan antaa menopuolella, mutta toisaalta myöskin tulopuolella voitaisiin ottaa kannustimia käyttöön. Esimerkiksi, en nyt halua käydä pitkää keskustelua tästä tänään, mutta kenties voitaisiin pohtia kuitenkin asiaa. Euroopan unioni on pyrkinyt saamaan aikaan makrotalouden vakauntumista jo pitkän aikaan ilman, että sillä on ollut konkreettisia välintä käytössään. Se on voinut antaa vain suosituksia. Siksi siksi suuri vaihtotason ylijäämä ei ole laskenut viime aikoina, koska mitään kunnollisia välineitä ei ole ollut tätä varten. Jäsenvaltioilla on edelleenkin ylijäämiä, vaihtotasen ylijäämiä. Kenties voitaisiin ottaa joku pieni muotoinen maksukäyttö mikäli maksutasessa on ylijäämää. Tämä jollakin tavalla pystyisi muodostumaan myöskin uuden suoreksi tulonrähteeksi. rähteeksi. Tämä olisi merkittävä kannustin maille, niin että maat eivät sit sitten, mikäli maat eivät muuten noudata EUn suosituksia tässä suhteessa. Kolmas vaikutus, jonka mainitsin tulopuolen ja kannustimen lisäksi, on, ovat yleiset suuntaukset että asian vieminen tiettyyn suuntaan, eikä ei ole kapasiteettia saada resursseja riittävästi, voidaan lähettää vahvoja viestejä Tämä liittyy myöskin MFF-keskusteluun, mutta myöskin menopuoleen. Esimerkiksi sosiaalirahasto, mikä sitä kutsutaan ESF plussasti, plussaksi jatkossa. Tämä lähettää sellaisen viestin, että on tarpeen saada lisää tälle alalle määräraja sosiaalista osallisuutta ja kohesiota varten. Tämä viesti voidaan lähettää myöskin menopuolella. Kestävyyden olisi kyseessä esimerkiksi tämä merkittävä ajattelutavan muutos. Kestävyys ei tietystikään ole täysin uusi tavoite. Jo kymmenen vuotta sitten Eurooppa 2020 strategia otettiin käyttöön. Ja yksi tarkoitusperä oli se, että pyritään saman aikaan järkevää, kaikki mukaan ottavaa kasvua. Uudet ehdotukset tuon aikana liittyvät lähinnä menopuoleen asetettiin tiettyjä uusia ehtoja ja myöskin tietyt menot tai menoerättä merkittiin, koro merkittiin jo etukäteen sitä varten, että niillä piti eristää tällaista älykästä ja osallistavaa kasvua. Nyt ollaan enemmän, yhä enemmän, on yhä enemmän tarkasteltu menopuolta, koska mutta puolella ei voida kuitenkaan ihan loputtomina asettaa uusia ehtoja. Kyllä jäsenvaltioita on myöskin riittävästi, riittävästi liikkumavaraa, jotta ne voivat pistää budjetin täytäntöön. puolta voidaan tarkastella myöskin siellä käytettäviä kannustimia ja niin poispäin, mutta Junckerin, Oettingerin MFF-ehdotus on tässäkin valossa erittäin merkittävä avaus. Ja mitä maksualennuksiin tulee, keskustelu tästä olisi pitänyt käydä jo kauan aikaa sitten. Alusta pitäen tästä olisi pitänyt keskustella, eikä olisi pitänyt jättää brittien maksualennusta ikuisuusasiaksi. Tämän keskustelu oli aivan turha keskustelu MFF-keskusteluiden yhteydessä, ja minun mielestäni nykyisen komission asenne on aivan oikea tässä suhteessa. Ja kun tarkastan eu tason veroja tai veroihin liittyviä tuloja, niin siirtymä kohti kestävyyttä ja muoviasian huomioon ottaminen, muovin valmistaminen ja kierrättämättä jättäminen, ne ovat erittäin tärkeitä osia tai keskustelun aiheita, kun puhutaan tulopuolesta, mutta myöskin kestävyydestä. Nyt pitäisi käydä vakavia keskusteluja. Uusi komissio on yhä voimakkaammin siirtymässä kohti kestävyyttä keskusteluissa ilman, että on kapasiteettia ja mahdollisuutta määritellä, mistä tulot tulisivat. On erittäin tärkeää välttyä siltä, että kun rahoitetaan vihreän kehityksen ohjelmaa etelutettaisiin Euroopan unionin talousarvion. Usein täytyy toimia investointipankin kautta. Siellä luotonanto perustuu muuhun kuin verotukseen. Siellä EIP tekee investointeja, investointien kautta se toimia. EIP on ryhtynyt uuteen politiikkaan ja strategisen ajattelun viime vuonna. Ja myöskin Euroopan keskuspankki pyrkii viherryttämään rahapolitiikkaansa. Minun nähdäkseni on erittäin tärkeää välttää sellaista mielikuvaa, että vihreän kehityksen ohjelman rahoitus olisi täysin riippuvaista Euroopan unionin budjetin tulopuolesta. Kannustimet sen sijaan, jota sitä kautta voidaan antaa, ovat erittäin merkittäviä talousohjelman kautta annettavat kannustavat ovat erittäin tärkeitä. Nyt täytyy ponnistella, että voidaan määritellä eri toimintamahdollisuuksia. Market Schratzenthaler, itävaltalainen tutkija, on pohtinut lukuisia omien varojen mahdollisia lähteitä, joilla voitaisiin rahoittaa Euroopan unionin talousarviota. Näitä kannattaa tarkastella, vaikkakin nyt on käytännössä kenties jo liian myöhäistä ryhtyä kehittämään uusia ajatuksia – ajatukset näiden uuden, uusien ehdotusten pohjalta voisivat kuitenkin auttaa eteenpäin. Siellä puhutaan ydinvoimaverosta, hiilirajatullista, hiiraliverosta, kansallisista polttoaineveroista ja niin poispäin tässä tutkimuksessa. Täällä on pitkä luettelo mahdollisista välineistä, joita voitaisiin ottaa käyttöön ja joita kannattaa pohtia. Ja tällä tavalla voitaisiin tulopuolta muuttaa tiettyyn suuntaan ja antaa kannustamia asianmukaisen politiikan toteuttamiseksi jäsenvaltiossa, mutta erästä seikkaa ei pidä unohtaa. Kun on kyse budjetin tulopuolesta, kyse ei ole pelkästään volyymista, budjetin suuruudesta ja suorista kannustimista, vaan niin ikään monipuolistamisesta, diversifikaatiosta, kuinka vakautetaan talousarvio, kuinka sitä tehdään kestävämmällä pohjalla olevalla budjetti. Se on täytyy tarkastella sitä, että kestävyyden kannalta on merkittävää, että tulonlähteitä on useita Tämän pitäisi olla keskeinen kysymys tämän päivän keskustelussa, mutta myöskin muutoin. Ensinnäkin pitäisi varmistaa riittävä budjetin suuruus, mikäli halutaan, että EUn talousarvio voi näytellä merkittävää roolia, kun pyritään siirtymään kestävämpään, osallistavampaan Eurooppaan. Tämä on tärkeä asia. Samalla täytyy parantaa kannustimien kirjoa ja käyttäytymistä tapoja. EU-rahoitus johtaa tietyn tyyppisiin toimiin. Tulonlähteiden monipuolistaminen budjetin kestävyyden kannalta on tärkeää ja täytyy myöskin pikkuhiljaa siirtyä verotuksen harmonisointiin jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisen, oike, oikeudenmukaisuuden nimissä. Tämä on erittäin tärkeää. Siksi on tärkeää varmistaa, että budjettipäätöksissä, budjettipäätösten pitäisi edistää oikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuuden vähenemistä jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. And now second. Kiitos Laslo. Ja sitten toinen puhujamme Miguel Pojares Maduro European University Instituteista. ja hän on eh, siellä ylikansallisen hallinnon koulussa. Ja hän vuoteen 2009 asti hän oli julkisasiamies Euroopan tuomioistuimessa. Vuosi 2013-2015 hän oli varapääministeri ja aluekehitysministeri Portugalissa. Hänellä on ollut tärkeitä yliopisto- ja hallintovirkoja ja hän on julkaissut eh, perustuslaillisia ja Eurooppa-oikeutta koskevia eh, teoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Euroopan parlamentille kutsusta tulla tänne jälleen. Olen ollut täällä jo monta kertaa, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun minua on kutsuttu tänne puhumaan omista varoista. Tästä asiasta on puhuttu jo vuosia ja lasi voidaan nähdä puoliksi täytänä tai tyhjänä. Minä mieluummin näin se puoliksi täytenä silloin, kun minä aloitin tästä puhumaan, niin, niin minua pidettiin melkein sekopäänä. Nyt ei enää ole näin, vaan meillä on syitä olla hieman optimistisempia kuin aikaisemmin. Otan huomioon, että on käytettävissä sama vähän aikaa. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan, joihin ei ole niinkään paneudettu, kun on puhuttu omista varoista. Haluaisin myös nimeltä oman puheenvuoroni tuohon Laslon puheenvuoron. Ensinnäkin tärkein syy siirtyä laajentamaan omien varojen pohjaa ei oikeastaan ole taloudellinen, vaan poliittinen. Tämä liittyy Euroopan unionin oikeutukseen. Aivan kuten kans, kansallisellakin tasolla oikeutus riippuu volyymista ja siitä, kuinka varoja käytetään ja jaetaan poliittisessa yhte- yhteisössä yritän tästä eh, tätä asiaa selventää. Sitten toinen kohta koskee sitä, missä määrin omilla, omien varojen laajentamisella voidaan tarjota vaihtoehto, eh, poliittisesti ehkä mahdollisempi vaihtoehto eh, toimilla kuin verojen harmonisoinnilla. Sitten asia, joka liittyy ehdotukseen, jota tein tälle parlamentille vuonna 2012. 2018 pyrin testaamaan että Euroopan investointiinstituutissa mm, koskien hallintoa EU-Govin kanssa järjestimme kyselyn kymmenessä jäsenvaltiossa. And the first... Ja ensimmäinen asia, johon pyrimme puuttumaan tässä kyselyssä, koski sitä, missä määrin löytyy solidaarisuutta kansalaisten keskuudessa millaista solidaarista kansalaiset tuntuvat EU-kansalaisia kohtiin. Euro, euro, välittä, välittävätkö he enemmän omista kansalaisistaan kuin eurooppalaisista vai osittain? Kuten voidaan odottaa, enemmistö välittää osittain myös muistakin eurooppalaisista, mutta ei yhtä paljon kuin omista kansalaisista. Tässä on kuitenkin kiinnostava huomata, kun näette hieman variaatiota tuolla vasemmalla reunalla olevien valtioiden osalta koskien näitä, verrattuna näihin oikealla oleviin. Sitten toinen asia, joka on kiinnostava, jonka haluaisin teille näyttää. Mehän kysymme sitten myös, jos ajatellaan omia odotuksia, kuinka paljon he saattaisivat EUsta saada, jos esimerkiksi perustettaisiin solidarisuusrahasto. Tästä voidaan toki vetää paljon johtopäätöksiä, mutta se, johon haluaisin puuttua nyt, koskee vahvaa korrelaatiota kun ajatellaan sitä, kuinka solidaarisia ollaan ja toisaalta kuinka paljon odotetaan, kuinka paljon saattaisi itse hyötyä tästä EUsta. Eli jotkut, joidenkin solidaarisuus näkemys liittyy vahvasti ja korreloi sen kanssa, kuinka paljon itse arvelee eh, saavansa, voimansa hyötyä tuosta eh, solidaarisuudesta. Tämä on hyvin tunnettu vääristymä yhteiskuntapolitiikassa. Politiikallahan ei pitäisi vahvistaa tällaista eh, vinoumaa, vaan oikeastaan oikaista sitä. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa eu omien varojen osalta. EU rahoitetaan kansallisista budjeteista ja tämä vahvasti vahvistaa tätä vinoumaa sen sijaan, että sitä voitaisiin oikausta. Tästä tulee summa peli EU:ssa. EUn talousarvio on koko tämä järjestelmä nähdään järjestelmänä, jossa jotkut voittavat, toiset häviävät. Se välittää myös viestin siitä, että se mitä EU jakaa on joidenkin jäsenvaltioiden vaurautta toisille jäsenvaltioille – eikä niin, että, että oikeastaan koko tämän markkinan yhdentymisen ansiosta luodaan tätä vaurautta, jota sitten jaetaan. Tätä voitaisiin määritellä demokraattisessa kognitiiviseksi vääristymäksi koskien EUta. Juuri näistä syistä peli. EU nähdään e, sellaisena tahona, joka jakaa kansallista vaurautta muilla, eikä se ole tuotosta, yhde, markkinoiden yhdentymisestä, niin kuin on tutkimuksessa osoitettu. Kuinka millä varoilla voidaan tilanne korjata? Se korjattaisiin niin, jos omat varat linkittäisiin, linkitettäisiin sellaisiin toimiin, jotka puuttuisivat kahteen näkökohtaan. Ensinnäkin talouden toiminta, jonka sisämarkkinat mahdollistavat mitä enemmän Euroopan unionin talousvarat ovat yhdistetty sellaisen varallisuuden, varallisuuteen, jonka kansalliset yh, kansalaiset yhdistävät sisämarkkinoihin, sitä suurempi oikeutus on. Toinen näkökohta koskee sitä, että jos tämä linkitetään sellaisen varallisuuteen, jota jäsenvaltiot eivät voi enää tehokkaasti verottaa, Eli Euroopan unionin rahoitus linkitetään siihen, että oikaista ja korjataan epäreilua verotusta ja tuodaan takaisin verojärjestelmiin oikeudenmukaisuutta silloin, kun jäsenvaltiot eivät siinä itse ole selviytyneet. Tämä liittyy siihen, mihin, mistä Jose Manuel Fernandezkin puhui. Eli helpotetaan muiden verotusta, koska oike, oikaistaan tätä kansallisesti huonosti toimivaa verotusjärjestelmää. Näin jos EU jakaisi vaurautta, että se itse on tuottanut ja toisi mukaan verotuksellista oikeutusta, se vahvistaisi EUn oikeutusta kaiken kaikkiaan ja tekisi osan EUn kansalaisista vahvoiksi EUn omien varojen kannattajiksi. Toisessa kyselyn osassa haluttiin testata tätä hypoteesia. Jos muutamme tavan, jolla EU rahoittaa itseään – Muuttaako tämä sitä näkemystä, joka kansalaisilla on EUsta ja sen toimintapolitiikasta? Tulette näkemään tulokset, jotka osoittavat, että näin juuri vahvasti on. Aloitimme siis ensin EU-kansalaisilta kymmenessä eri jäsenvaltiossa, jotka laajasti edustavat EUta. Nämä ovat jäsenvaltioita, joissa EU-gov pystyi tutkimuksen tekemään. Yksi näistä ei pienenä ole EU-jäsenvaltio. Uskovatko kansalaiset, että EU pitäisi saada vähemmän varoja ja jäsenvaltioiden vähemmän? Eli enemmän EUlle ja vähemmän jäsenvaltioille, vai uskovatko he, että enemmän resursseja olisi annettava e- jäsenvaltioille ja vähemmän EUlle? Kuten näette, Monet ovat epävarmoja, mutta kyllä tässä on selvä ero. Etelä-Euroopan valtioissa yleensä on enemmistö, jotka kannattavat sitä, että EU saisi enemmän varoja ja jäsenvaltiot vähemmän. Ja sitten pohjoisemmassa erityisesti, tämä muuten vastaa sitä viranomaista ja puhuin, yleisesti ottaen ihmiset kannattavat sitä, että jäsenvaltiot saavat enemmän varoja ja EU vähemmän. Saksa on tässä kiinnostava poikkeus. Ihmiset uskovat, että unioni pitäisi saada enemmän varoja ja jäsenvaltioiden vähemmän. Mutta tällainen jakolinja kuitenkin löytyy. Kiinnostavaa on se, että tämä jakolinja häviää. EUn raha- rahoituksen tukeminen kasvaa merkittävästi, jos pohja on uusi. Jos ihmiseltä esimerkiksi kysytään, tukisitteko EUn hiilitullia. Kaikissa jäsenvaltioissa tuetaan tätä vahvasti, kuten näette. Jos kysytään, tukisivatko kansalaiset, kansalaiset suurten internetfirmojen verotusta, täsmälleen sama juttu. Lähes sama näkyy myös finanssitransaktioveron osalta ja myös liikeyritysten verotusten osalta joissakin skandinaavisissa maissa on vähän enemmän epäilyksiä tässä asiassa tosin. Se, mitä tämä kaikki osoittaa, koskee tätä hyposeetia, että eli jos on rahoitus ei olekaan kansallisista budjetista rahoitettua, vaan omista varoista rahoitettua, vahvistettaisiin todella vahvasti tukea EUn rahoitukselle, sen toimintapolitiikalle ja sen oikeutukselle kaiken kaikkiaan. Sitten toinen asia, josta puhun paljon lyhyemmin, tarvitsen vain muutaman minuutin enää. Missä määrin omat varat voisivat olla veroharmonisoinnin vaihtoehto? Tämä oikeastaan liittyy aikaisempiin tietoihin ja seikkoihin, jotka osoitin. Voisiko olla niin, että sen sijaan, että yritetään asia, joka tulee olemaan varmasti hyvin vaikea, eli esimerkiksi yhtiöveron harmonisointi, jos edelleen mahdollistettaisiin verokilpailu, mutta sen sijaan käytettäisiinkin tällaista Euroopan laajuista maksua, jolla säännellään kilpailua. Jos olisi tällainen lisävero, niin mahdollistettaisiin verokilpailu jäsenvaltioiden välillä, mutta varmistetaan, että tietyn rajan alle ei koskaan mennä verokilpailussa. Tämä olisi uusi väline. Tämä tietenkin edellyttää yhteistä, yhdistettyä tieveropohjaa, mutta tällainen pohja voisi myös mahdollistaa asian, joka saattaisi olla kiinnostava testata ja harkita tässä yhteydessä. Eli tällaista maksua sovellettaisiin kaikkiin yrityksiin, ettei kilpailu vääristy. Jos meillä olisi tällainen yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTB, voitaisiin luultavasti tunnistaa, minkälainen toiminta on rajat ylittävää, millainen täysin kansallista ja vaikka veroja sovellettaisiin kaikkiin, niin verotulot, jotka liittyvät taloudelliseen toimintaan, yhdet olisivat kansallista verotusta ja sitten ainoastaan rajat ylittävät tulot rahoittaisivat EUn budjettia ja näin voitaisiin myös kognitiivisesti vahvistaa EUn oikeutusta omien varojen asiassa. Kiitoksia ja pahoittelen, jos menin pari minuuttia aikani yli. Thank you, uh, professor Maduro. Kiitoksia, professori Maduro. Kiitoksia myöskin professori Anduria tästä esityksestä. Nyt siirrymme kysymyksiin. Niin kuin ehdotan, että keräämme huomiot ja kysymykset ensin ja sitten e, puhujat vastaavat yhteenvedonomaisesti. Ensin varjoesittelijät, ensin Gualmini. Thank you so much. Uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Pyydän todellakin anteeksi sitä, että tulin hieman myöhässä, enkä kuullut ensimmäistä alustusta, mutta kuuntelin huolella tätä toista esitystä ja ajattelin itsekseni, että on todella hienoa, kuinka professori Maduro oli erittäin selkeä sanainen ja erittäin pätevän oloinen, kun hän esitteli argumenttinsa. SND-ryhmässä olemme ehdottaneet tai laatineet ryhmän linja asiakirjan yhteisön omista varoista ja että tällä vaalikaudella pitäisi tavoitteeksi asettaa nimenomaan omien varojen järjestelmän aikaansaaminen ja pitäisi ryhtyä neuvottelemaan laajemminkin tästä monivuotisten rahoituskehysten yhteydessä niin kuin tekin osoititte tutkimuksen pohjalta, niin uskon todellakin, että meidän täytyy saada aikaan ajattelutavan muutos ja samalla voidaan lisätä Euroopan unionin legitiimiyttä, hyväksyttävyyttä ottamalla käyttöön omat varat, jotka mahdollistavat sen, että voimme itse asiassa vähentää PKTLään pohjautuvia jäsenmaksuosuuksia. Meidän täytyy vaalikauden aikana saada aikaan tämä ajattelutavan muutos ja saada aikaan nämä muutokset, koska olemme kaikki hyvinkin tietoisia siitä, että viime vuosikymmeninä me eurooppalaisissa toimielimissä olemme toimineet juuri päinvastoin kuin mitä perussopimus edellyttää. Perussopimuksissa lukee aivan selkeästi, että eurooppalaisen julkisen politiikan ja Euroopan tavoitteiden rahoituksen täytyy toteutua lähinnä omien varojen kautta, ei BKTL-pohjaisten maksuosuusten pohjalta. Mutta kun tarkastellaan tietoja, niin juuri päinvastainen on toteutunut viimeisten 30 vuoden aikana, näin voin sanoa. Nyt on aika kääntää tämä päälailleen ja ottaa käyttöön uudet varsinaiset omat varat. Olisin hyvinkin kiinnostunut siitä, että otettaisiin käyttöön omivaran joka perustuisi sisämarkkinoihin – Tämä voisi, tähän tehän juuri pystytte osoittamaan, että ihmiset äh, halutaan sisämarkkinat toimivat kunnolla ja että ihmiset myöskin todella ymmärtävät, että sisämarkkinat tuovat ihmisille hyvinvointia ja vaurautta. Ja yhtä lailla ilmastonmuutos täytyy ottaa huomioon. Nyt voimme pohtia, uusia omia varoja, jotka liittyvät kumpaankin tavoitteeseen, sisämarkkinoiden toimintaan ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Minua hämmästytti suorastaan tämä teidän tietonne, joka liittyi hiilirajan veroon. Se, että ihmiset olisivat ilomielin valmiita hyväksymään sen, että otettaisiin hiilirajavero käyttöön ja myöskin päästökauppajärjestelmän kohdalla sama juttu. Usein kansalaiset ovat eristysmielisempiä kuin me, politi- poliittiset päättäjät. Meidän täytyy todellakin olla hyvinkin kunnianhimoisia Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy rohkeasti tarttua näihin ajatuksiin. Ei pidä myöskään unohtaa, että meidän täytyy olla kuitenkin realistisia. Komissio ei tule olemaan niin innoissaan omin varojen käyttöönoton suhteen. Tällä hetkellä keskustelua käydään muoviverosta ja päästökauppajärjestelmästä, mutta nyt pitäisi olla kyllä vielä paljon rohkeampi. Minä olisi lopuksi myöskin kysymys professori Madurolle. Mitä mieltä te olette sisämarkkina maksusta tai verosta? Tähän liittyy erilaisia näkemyksiä. Mikä voisitte kertoa, mikä teidän mieli pitäneet tähän asiaan on? Ja kiitos myös hienosta alustuksesta. Kiitos ja sitten herra Papadimulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους... Kiitoksia. Haluaisin kiittää puhujia. Olen yhtä mieltä herra Maduron alustuksesta muutoksesta. Olemme puhuneet tästä asiasta jo vuosia. Nyt on todellakin korkea aika päästä tekemään päätöksiä. Uskon, että Euroopan parlamentti on tässä näissä neuvotteluissa etulinjassa ja painostanut neuvostoa ja komissiota niin, että todella saataisiin omat varat pöydälle. Aivan lyhyesti olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka juuri puhui hän totesi, että kyseessä on instituutionaalinen velvoite. Euroopan unionin rahoitusta on kehitettävä omien varojen suuntaan. Toistaiseksi tilanne on sellainen, joka on Euroopan sääntöjen ja perussopimusten vastaista. Suuri osa rahoituksesta on jäsenvaltioiden maksuosuuksista riippuvaista eikä omista varoista. Aikaisemmin menneisyydessä meillä oli tämä Montin komitea, niin kuin sitä kutsuttiin, ja se teki ehdotuksia ja kehitteli erilaisia uusia omia varoja. Haluaisin kysyä puhujilta, mitä he ajattelevat näistä ehdotuksista, ovatko ne hyviä ehdotuksia, pitäisikö niitä ottaa käyttöön ja kehittää – ja sitten toinen asia, tämä valiokunta, hyvä puheenjohtaja, mitä me budjettivaliokunnan jäsenet tulemme tekemään? Mitä tämän kuulemistilaisuuden jälkeen tapahtuu? Minä haluaisin ehdottaa, että pohtisimme Euroopan parlamenttiin ehdotuksia niin, että omat varat nousisivat prioriteettilistallamme ja että meillä olisi ehdotuksia, joilla voitaisiin täydentää asiantuntijoiden panoksia. Tämähän liittyy aivan suoraan uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Jos meillä on enemmän omia varoja ja ehdotuksia, jotka saavat enemmistön taakseen, niin poliittinen oppositio, joka usein johtaa umpikujaan, vähennisi nettomaksajien ja nettosaajien välillä. Aina on tällainen jäsenvaltioiden välinen yhteenotto, niin se on johtanut umpikujaan aina. Neuvosto on jarru, se on este monivuotisille kunnianhimoisille budjeteille sellaisena kuin parlamentti haluaisi nähdä. Meidän on jatkettava tämän kuulemisen jälkeen tehtävä aloitteita omien varojen osalta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Herra Fernandes. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää alustajia heidän esityksistään. Minun täytyy sanoa, että Maduron esitys on hyvin innostava. Kysymykseni on, eh, jos voimme vakuuttaa kansalaiset, niin miten, emme, eh, miten voisimme vakuuttaa jäsenvaltiot? He ovat hyvin vastahankaisia, vaikka he tietävät eh, sen, että kansalaiset suhtautuvat ajatukseen avoimesti. He yle, verojen kokonaisaste nousee – Eh, kun meillä on eh, finanssitransaktiovero, digitaaliveroaloite. Nämä ovat ajatuksia, joita kansalaiset tukisivat oikeudenmukaisuuden vuoksi. Populistit sanovat, että Euroopan parlamentti haluaa korottaa kansalaisten verotusta. Ei, vaan me haluamme nimenomaan vähentää kansalaisten verotaakkaa. Miten me voimme vakuuttaa siis kansalaiset, koska, kansa, koska jäsenvaltioiden täytyy päättää yksimielisesti ja parlamentin sitten hyväksyä päätös, miten me voimme heidät vakuuttaa? No sitten toinen asia. Olen useita kertoja sanonut julkisesti tämän. Jos kutsuu ihmisiä aterialle niin silloin usein saa itse valita ruokalistan eh, tai ravintolan. Ranska ja Saksa eh, vastaavat 30 prosenttia talousarviosta ja ne ovat jäsenvaltioita, jotka haluavat säilyttää tämän valtasuhteen. Jos he ovat suurimpia maksajia, he ovat ikään kuin talousarvion pomoja. Jos meillä on omia varoja, ja vähennämme eh, talousarvion osuutta, joka tulee kansallisista maksuosuuksista, niin silloin jäsenvaltioiden asema ikään kuin heikkenisi, näin ne tämän näkevät. Miten heidät voisi vakuuttaa siitä, että me näistä mielenkiintoisista ehdotuksista, jotka auttaisivat meitä eteenpäin? niin, että voisimme saada aikaan ehdotuksen, joka eh, vakuuttaa neuvosta. Muito obrigada, Presidente. Eh, eu também começava por agradecer. Edustaja Marques. E Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää alustajia, herra Andoria ja professori Maduroa. Monivuotiset rahoituskehykset ja omat varat. Nämä ovat erittäin kiehtovia keskustelun aiheita. Tällä hetkellä olemme sellaisessa tilanteessa, että olemme ryhtyneet keskustelemaan omista varoista. Parlamenttina meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan kysymys, mitä tarkoittaa, mikäli sanomme, että suostumme monivuotisiin rahoituskehyksiin, mikäli samalla saadaan sopimus myös omista varoista. Mitä siitä seuraa? Keskustelussa on vaikea saada aikaan poliittisia päätöksiä omista varoista riittävän hyvissä ajoin, että sitten voitaisiin saada monivuotiset rahoituskehykset hyväksytyiksi, joten tämä on erittäin keskeinen kysymys. Ja tämä liittyy myöskin tämänpäiväiseen keskustelun aiheeseemme. Mitä minä nyt tällä ajan takaa? PKTL on merkittävässä asemassa tulopuolella – mutta tämä luo vääristyneen tilanteen omien varojen osalta. Juuri tämä suuntaus täytyy kääntää päälailleen. Se kompromissi, johon me pyrimme, toivon mukaan pystyy ratkaisemaan tämän epätasapainotilan. Euroopan unionin talousarvion pitäisi saada enemmän varoja nimenomaan omista varoista – en halua, että ihmiset nyt tulkitsevat väärin sen, mitä minä sanon. On tärkeää lisätä omiin varoihin perustuvaa rahoitusta. Neuvosto on kyllä samaa mieltä parlamentin poliittisista prioriteeteista, mutta vaikuttaa siltä, että omista varoista ei kuitenkaan ole syntymässä yhteisymmärrystä. Jose Manuel Fernandes otti erittäin tärkeän asian esiin. Nämä uudet omat varat saattavat tarkoittaa myöskin sitä, että verotuksellinen oikeudenmukaisuus paranee. Veronkierto ja veron välttely voidaan myöskin sen avulla torjua. Kyse oli siitä, että lisättäisiin verotusta, verotustaakkaa, joka on kansalaisten harteilla – Professori Maduro esitti erittäin tärkeän huomion. Mikäli tarkastellaan Euroopan unionin päätösten tekoprosessia kansalaiset ovat edustettuina kahdella tasolla Euroopan parlamentissa ja mutta myöskin neuvostossa. Kansalaiset ovat edustettuina jäsenvaltioiden hallitusten kautta. Jäsenvaltioita mutta myöskin kansalaiset ovat edustettuina EUn tasolla. Mutta yhtä lailla rahoituksen kannalta täytyy saada tämä sama toteutumaan. Ei tämä tarkoita sitä, että kansalaisten verotaakkaa pitäisi lisätä, kun rahoitetaan EUta. Kolmanneksi, tässä keskustelussa huolestuttaa minua yksi asia – meidän täytyy varmistaa, että ei liikaa tuiteta vain verotusta. Me puhumme omista varoista. Kukin tulonlähde voidaan korvamerkitä tiettyjä tarkoitusperiä varten. Voidaan yhdistää omat varat esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelmaan ja sanotaan, että omien varojen kautta rahoitetaan juuri tämä vihreän ohjelma. Ja varat käytetään juuri tähän. Ei pidä puhua siitä, että nämä rahat menevät yhteiseen EU-pottiin, vaan pikemminkin pitäisi omat varat käyttää nimenomaan vihreän kehityksen ohjelma. Tähän olisin teidän kommenttin. Kiitos, siitä Rova Holmeier. Ähm, Hyvät kollegat, puheenjohtaja. Keskustelussa pisti silmään se, että jatkuvasti perään kuulutamme omia tuloja ja sitten samalla mollaamme jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot eivät halua maksaa, eivätkä saa sopua aikaan keskenään. Me kaikki tiedämme, kuka on hyvissä ja kuka on pahis tässä keskustelussa ja kuka hoitaa sen hyvin joku kuka huonosti, mutta tällainen syyttely ei auta keskustelussa eteenpäin. Verotuskysymyksissä tarvitaan aina yksimielisyyttä neuvostossa ja monivuotisissa rahoituskehyksissä tarvitaan myöskin yksimielisyyttä ja niin ikään kyllä myöskin kunhan otan omat varat. Niistäkin tarvitaan yksimielisyyttä. Meidän täytyy keskusteluissa, kuten Fernandes totesi, enemmänkin pohtia sitä, kuinka saadaan jäsenvaltiot vakuuttuneiksi. Tämä on keskustelussa, tai keskustelussa on otettu hieman päästöluvata. Päästökauppa on myöskin tulon lähde. Tällä hetkellä päästökaupan tulot virtaavat jäsenvaltioiden kassaan, ei meidän. Ja kun päästölupia halutaan myydä ja tätä kauppaa laajentaa, niin vihreän kehityksen ohjelma tulee myöskin kuvaan mukaan. Ja täytyy pohtia myöskin sen rahoitusta. Toiseksi pidin erittäin paljon näistä alustuksista, mutta aina kun kansallista kysyy, haluaako kansalaiset joku muu maksaa veroja, niin totta kai kansalainen sanoo, että joo, kyllä, kyllä, hyvä, jos joku muu maksaa, mutta jos kysytään kansalta, joka lisä, itse maksaa lisää, niin sitten he ovat vastahakoisempia. Kansalaisella on kyllä halukkuutta tavalla tai toisella kantaa kuortensa kekoon, mikäli rahoitus on järkevällä pohjalla muuten. Ja vielä eräs seikka, alv-petokset ja tullipetokset Näihin tärväytyy paljon enemmän rahaa kuin omista varoista käytävässä keskustelussa kenties saataisiin omia varoja unionin talousarvioon. Edellisen kerran, kun puhuttiin ALV-petoksista ja tulipetoksista, niin yksi ainoa tapaus oli kolmen ja puolen miljardin luokkaa. Kun tarkastellaan tullipetoksia ja niiden suuruutta, niin ylipäänsä vain yksi prosentti maahan tuodusta tavaroista voidaan tarkastaa. Tähän liittyy valtava määrä ongelmia. Tällä puolella pitäisi paljon enemmän tehdä työtä. Minä kannatan kyllä omia veroja, ei siinä mitään, mutta meidän pitäisi puhua myöskin niistä välineistä, joiden kautta meillä olisi nopeammin jo mahdollisuus saada enemmän tuloja. Olemme taistelleet ilmiötä vastaan, mutta valitettavasti emme ole siinä onnistuneet. Ja nyt pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisuja tähän yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että nettomaksat eivät haukuu nettosaajia ja päinvastoin. Minä tulen Saksasta. Me, meillä luku on 1,3 prosenttia. Ja, ja kun muutama vihreä, vihreät ovat mukaan, niin sitten ei välttämättä enää puhuta kyllä kolmesta, pilkkuun 1,0 prosentista. Oma puolue muuttaa näkökantansa ensin mukaan, ollaanko Brysselissä vai Berliinissä. Tässä valossa olisi tärkeää, että kollegat keskustelisivat myöskin omien kansallisten parlamenttiensa kanssa ja puhuttaisiin, minkä puolesta ollaan miten saadaan lisää tuloja, millä keinoilla, niin teidän täytyy puhua omien kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, koska kansalliset parlamentit pystyvät vaikuttamaan omiin hallituksensa, me emme pysty. Kiitos. Seuraavana Kelle. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuoroni ja on aivan samoilla linjoilla kuin aikaisimpienkin puhujien. Haluamme todellisia omia varoja meidän on saatava mahdollisuudet tällaisia saada. Nyt haluaisin puolustaa tätä hiilitullimekanismia, mekanismia, jolla on kaksi hyvää puolta mielestäni. Ensinnäkin niin voidaan välttää hiilivuoto niin, että nämä ympäristökustannukset Äh, tulevat maksettua kun meillä on näitä omia äh, sääntöjä, lähinnä päästökauppaa, eli suurten yritysten on maksattava hiilipäästöistään, mm, ja näitä sitten sovelletaan rajoilla, äh, ja hintaerot näin korvataan. Tällä on ympäristöhyötyä siis, en oikeastaan mielellään puhuisi mistään verosta, vaan mikä mekanismista, ja se on myös hyvä siksi, että saadaan lisää resursseja. Mielestäni meidän pitäisi edetä nopeammin menettelyn kannalta niin, että saadaan tämä käyttöön. Tämä merkitsee tulleja, tuotteita, jalosteita, erityisesti jalosteet tulevat tässä kysymykseen. Olen iloinen näistä erittäin hienoista tilastoista. Kaikki eurooppalaiset kannattavat veroja kun puhumme konkreettisesti, niin tiedämme, että kuluttajajärjestöt usein nousevat sitä vastaan ja saavat sitten julkisen mielipiteen tätä vastaan. Kuluttajathan aina loppupeleissä joutuvat maksamaan. Voisitteko kertoa meille, millaisia prosesseja voitaisiin käyttää niin, että tämä teema edistyisi Euroopan ja kansallisella tasolla. Ja sitten professori, haluaisin teiltä näkemyksen, kun ajatellaan näitä kansalaisten kantoja ja sitten sitä, jos konkreettisesti otettaisiin käyttöön verotusta, josta he lopulta tulisivat kärsimään nahoissaan. Guardia Saba, presidente, y gracias al Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös puhujia kaikista näistä ajatuksista ja ehdotuksista. Maduro, professori Maduro teille jo sanoi että omista varoista on puhuttu vuosia. Eli vuosi sitten pidettiin näitä henkilöitä vähän sekopäin. On totta, että tilanne on muuttunut, koska tässä parlamentissa suuri enemmistö kannattaa omia varoja. Ja näemme, millaisia etuja olisi siitä, että meillä olisi resursseista rahoittaa EUn talousarviota. Tämä on aivan selvää, mutta on totta, että neuvostossa eh, mielipide ei ole muuttunut. Jotkut kollegat kysyvät, mitä voisimme tehdä, että neuvosto muuttaisi mieltään. Usein kun puhumme hallitusten eh, pääministerin kanssa, eh, he sanovat, että me kyllä kannatamme, mutta kansalaiset eivät hyväksyisi. Nyt kuitenkin tässä on tutkimuksia, jotka osoittavat tämän päinvastaista. Minä olen aina hyvin yllättynyt pettynyt näistä. Nythän olemme juuri päässeet talouskriisistä. Hallitukset ihan aivan rauhassa nostivat ALVtä ja, ja tuloveroa. Ja tämä tietenkin aiheutti armia kansalaisille, mutta näin kuitenkin tehtiin. Ja nyt Euroopan tasolla ei pystytä verottamaan saastuttajia ja, ja yrityksiä, jotka petkuttavat tai verotuksia, joiden kautta voitaisiin ainakin yritysten vähimmäisverotus varmistaa. Miksi on niin vaikeaa tässä päästä loppuun asti? Tiedän, että neuvostossa ainakin puhutaan verosta, mutta kuulemani mukaan sopimuksen ei päästä edessä shekkien poistamisesta. Tämä on aivan perusasia, ei puhuta edes omista varoista tai verosta tai siitä, vain siitä, ettei alennettaisi niin kyseessä oli siis nämä, nämä alennukset, jotka niistäkään ei päästä eroon, nehän on kohdennettu näille kaikkiin rikkaimmille maille. Kuinka siis olisi vakuutettava jäsenvaltiot niin, että omia varoja voitaisiin hyväksyä. Jotkut jäsenvaltiot ehkä kannattavat joitakin, mutta vastattavat toisia. Ja sitten haetaan vähi, alin pienin yhteinen nimittä, nimite, eli ei tehdä yhtään mitään. Kaikkien pitäisi hyväksyä joitakin varoja, jostakin on enemmän hyvänä, jostakin enemmän haittaa tai ne voisivat vaikuttaa enemmän jäsenvaltioiden veronkeruuseen. Haluaisin vielä lisäselvitystä muutamiin asioihin, joista Andor puhui. Hän puhui ehdollisuuksista. Tiedän, että aika oli vähän ja siksi asiat käsitellään hyvin pintapuolisesti ja lyhyesti. Jos voisitte vielä lisää selventää tätä ehdollisuusasiaa ja antaa konkreettisia esimerkkejä. Sitten eh, herra Maduro, aika loppui tässäkin. Eh, tämä viimeinen asia koski tällaista yhtiöveroa tai yhteistä yhtiöveropohjaa. Kuinka tämä voisi toimia? Onko teillä tutkimuksia siitä, kuinka paljon varoja tätä kautta voitaisiin kerätä? Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia Κρίτσος. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε το Brexit, δηλαδή φεύγει το Ηνωμένο. Niin, ε, ε, yhdistynyt kuningaskunta on lähdössä Euroopasta, EUsta ja sen takia meidän täytyy e, saada jostain ne tulot, joita hän vie mennessään. E, Yhdistynyt kuningaskunta lähtee, mutta Brexit-mentaliteetti jää. Me muistamme Thatcherin ja hän, hänen kommenttejaan toistellaan tämän parlamentin saleissa liittyen hänen kommenttiinsa rahoitukseen. Ja meillä on paljon erilaisia haasteita ja on mahdotonta rahoittaa niitä nyt meillä olevilla varoilla – ja äh, miten voidaan siirtyä 6G-verkkoihin, kun 5G ovat jo kiinalaiset vieneet. No, 5G, he ovat äh, investoineet 70 miljardia ja jos me haluamme 6G-verkon, meidän täytyy investoida ja me tarvitsemme varaa myöskin vihreään siirtymään, eivätkä nyt ehdotetut varat riitä. Ei pidä unohtaa sitä, että suuri osa niistä varoista, jotka vihreään siirtymään tulee muista budjettikohdista. Esimerkiksi ja, ja minä CD-valiokunnassa käsittelen puolue puolustusasioita ja ensimmäistä kertaa menoja eh, sotilaskohteisiin. Eh, ja tämä ehdotus on tehty, mutta jotkut haluavat sitä kuitenkin pienentää, vaikka tämä summa on jo hyväksytty. Miten on mahdollista? Miten me nyt taistelemme EU Yhdysvaltojen kanssa ja se on kuitenkin käyttänyt 150 miljardia vastaavan tarkoitukseen ja todellakin ehdotetut varat eivät riitä. Kreikassa on kehitysongelmia ja muitakin ongelmia – me tarvitsemme yhteisiä unionin pyrkimyksiä, joilla voidaan lisätä omia varoja, joita voidaan käyttää uusia, uusia toimintapolitiikkoja rahoittamaan, jotka auttavat maita, kuten minun maatani. Ja viiden vuoden päästä hinta on paljon kalliimpaa jo, koska olemme menettäneet aikaa. Katsotaan, mitä tapahtuu Syyriassa ja Libyassa. Siellä ovat muut kuin me läsnä ja minusta olisi hyvä, että Euroopan parlamentti ei asettaisi itselleen tavoitteita, joilla ei ole rahoituksia. Näin kansallisessa parlamentissa ei toimi. Mr. Andresen. Herra Andresen. Um, I really see a window. Kiitos näen nyt, että mahdollisuuksien ikkuna on auki, koska kansalaiset tukevat joitakin omin varojen lähteitä. Euroopan parlamentin kanta on lähellä kansalaisten näkemystä ja kansalaisten parlamentin näkemystä tulen maasta, jossa näin on, mutta uskon, että meidän täytyy olla konkreettisempia Tämä tarkoittaa sitä, että minun mielestäni ei riitä, että sanomme, että tarvitsemme enemmän omia varoja. Pikemminkin meidän pitäisi sanoa, minkä tyyppisistä omista varoista olisi kyse. Tätä puolta täytyy kehittää ja pohtia. Uskon, että hiilirajavero, josta kollega Keller uudistuva Eurooppa-ryhmästä jo sanoi, olisi hieno oma vara, koska se on uusi oma vara, omien varojen lähde, jonka osalta Kansalaistuella nähdään, että jäsenvaltiot eivät yksin ole tässä maksamassa, vaan tässä on myöskin ilmastoelementti mukana. Ja kun puhutaan hiilirajaverosta, aina esitän kaksi argumenttia. Yksi argumentti on se, että tarvitaan asiantuntijoiden kanta asian ja toinen argumentti on se, että tästä koituu ongelmia VTOn sääntöjen kannalta ja että hiilirajaveroa ei voida liittää kauppajärjestelmämme ja VTOn säännöt eivät välttämättä tätä mahdollista. Jotkut asiantuntijat sanovat, että kyllä tämä on mahdollista ottaa silti käyttöön. Olisin kuullut teidän kommenttinne tähän. Toinen argumentti on se, että ei tiedetä, kuinka paljon rahaa tästä loppujen lopuksi saataisiin kerättyä. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me pohdiskelemme ja syvennämme näkemyksemme tästä. Ja minä vielä toivoisin kommentteja tai kysymyksiin. Meijer. Merci. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä erittäin kiinnostavista esityksistä. Jotakin kommentteja ja yksi kysymys. Herra Andor, te puhuitte vihreän sopimuksen rahoituksesta ja siitä, ettei se nojautuisi vain EUn budjettiin. Tämä on tietenkin välttämätöntä ja nyt on huomioitava, että jos nojaudutaan vain budjetti, EU-budjettiin, niin jäädään varmasti hyvin kauas näistä kunnianhimoista tavoitteista, jotka ovat jo pöydällä. Me jo nyt joudumme pohtimaan sitä, kuinka tulemme rahoittamaan tämän uuden vihreän sopimuksen. Sitten verotaakka, josta puhui Monika. Meillähän on kaikilla tietenkin tämä huoli, ettei mitään lisää taakkaa kansalaisille tulisi. Fabienkin tästä hyvin puhui loppupeleissä kansalaiset aina joutuvat maksumiehiksi. Näinhän tässä käy, mutta Euroopan niin melkein kaikki täällä olemme hyvin eurooppamielisiä, että se tuo siis lisäarvoa juuri omien varojen kautta. Voisimme vahvistaa tätä lisäarvoa, niin kuin nämä kyselytut tuloksetkin osoittivat, josta Maduro puhui, kansalaiset kyllä pystyvät hyväksymään nämä omat varat. Ja nyt olemme todella käännekohdassa, jotta tässä voisimme onnistua. Uskon, että meidän olisi rakennettava uusien varojen korje, jotta voidaan varo- varmistaa EU-talousarvien vakaus, jotta päästäisiin eroon niistä esteistä, joita vielä on. Jotkut jäsenvaltiot eivät halua mitään omia varoja. Jotkut jäsenvaltiot periaatteessa eivät halua omia varoja, mutta voivat kuitenkin olla olla joustavia, jos vaikka puhutaan ilmastosta. Ja tämä on hyvin tärkeää ja kiinnostava Maduro, tehän jo puhuisitte, puhuittekin vuosia sitten teitä pidettiin jonakin ihme ajatollana. Nyt mielialat ovat kehittyneet ja vastahakoiset valtiot pystyvät ymmärtämään sen, että ensinnäkin omat varat on keskeinen tälle talolle. Jos haluamme päästä eteenpäin niin seuraavissa neuvotteluissa, niin jossakin on hellitettävä. Ja toisekseen kansalaiset ovat ö, yhä herkempiä kuuntelemaan tällaisia asioita. ja ymmärtävät, että tarvitaan tällaista kannustusta EU-politiikassa. Ymmärrätte varmasti, että olen aivan vakuuttunut tästä. Herra Maduro, minulla on vielä yksi kysymys teille. En tiedä, koskiko tämä mahdollisesti tulkkausongelmia vai mistä on kysymys. Sanoitte, että uusien varojen kori voisi korvata tämän vaikean äh, hankkeen, joka koskee veroharmonisointia. Minun mielestäni voidaan työstää molempia, eivät nämä sulje toisiaan pois. Viittasitte myös äh, rajat ylittävää yritysten verotusta. Kyseessä on siis rajat ylittävät toimet eikä sisämarkkinoiden tuottama toiminta. Jos kyseessä on rajat ylittävä toiminta, voi olla, että kaikki tällä tavallahan luodaan vääristymiä. Kiitoksia vastauksesta. I would like to go back now to... Kiitoksia. Ja nyt puhujat Andor ja Maduro, kommentit ja vastaukset kysymyksiin. Professori Andor. I would like to concentrate on a few points that, um... Haluaisin keskittyä muutamiin kohtiin, joihin pyydettiin vastaamaan erityisesti. Jos ajatellaan Montin raporttia, ja ehdollisuutta menopuolella erityisesti ja sitä, ja tämä on kysymys, joka meidän pitää eh, molempien vastata Maduron kanssa tämä vakuuttaminen. Niin. Montin raportti on hyvin selkeä suositusluetelo ja eh, alustuksessa jo totesin, että olen aika lailla samoilla linjoilla ja, ja sanoin, että eh, se, se korostaa sen peruslähtökohta on siirtyä tähän tällainen public goods lähestymistapa ja, ja se, eh, jos julkiset varat ja tämä eh, jakava eh, vaikutus ja vakauttava vaikutus erityisesti rahaliiton osalta ja EUn tulisi siirtyä eteenpäin kaikkien näiden suhteen ja ja jos katsot, katsotaan legitiimisyyttä tällä hetkellä, niin meidän kannattaa miettiä julkista hyvää ja sitä ilmastopolitiikkaa ja vihreän kehityksen ohjelmaa tässä vaiheessa. Useat puhujat kysyivät, miten suuri yleisö vakuutetaan ja millä tavalla vakuutetaan kansalliset johtajat. Kansalli- kansallisessa eh, talousarviopolitiikassa ei ole, ei ole paljon kysymyksiä siitä, kun kansala- kansalaiset näkevät, miten talousarvio liittyy tiettyihin talousarvio kohtiin ja valtion tavoitteisiin, hyvinvointivaltio, tietyt tavoitteet, niitä ei Euroopassa kyseenalaisteta. On tärkeää painottaa, että EUn talousarviotavoitteet eivät ole niin selkeästi nähtävissä kuin näiden olisi hyvä, jos me voisimme par, parantaa sitä, miten eh, nähdään se, että EU-talousarvio tukee myös näitä kansallisia tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvointivaltioiden ja niin edespäin. Ja toiseksi teknologisen innovaation kehittäminen ja, ja talouden ja elinkeinoelämän kilpailukyky erityisesti eh, omat varat edesauttavat myöskin eh, elinkeinopolitiikan toteuttamista ja myöskin Eh, rajat ylittävä infrastruktuurihankkeet mahdollistuvat. Ei, meidän ei pidä unohtaa yhdistyneen kuningaskunnan eh, tapausta, jossa Brexit-kampanja keskittyi vain yhteen asiaan, eh, nimittäin siihen, että miten, kuinka paljon he voivat säästää, kun he eivät maksa rahaa EUn talousarvioon miksi tästä voitiin tehdä keskeinen asia kampanjassa, koska ei, ja mit, mitä tämä oli mahdollista, koska ei ole selkeästi nähtävissä, mitä ju, julkista yleistä hyvää saadaan EU-jäsenyydestä. E, ja EUn ohjelmilla ei välttämättä ole näkyvyyttä. Ja suora yhteys EUn talousarvion ja kansallisten painopistealueiden välillä on avaintekijä, jonka pohjalle meidän pitää rakentaa tuki EUn talousarviolle. Sitten ehdollisuus. Menojen oh, menopuolella erityisesti on varmaankin rajallista, kuinka paljon ehdollisuutta voi olla – rahoituskehysohjelmassa on yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Se on se tärkein kanava eh, ehdollisuudelle ja, ja siitä tulee vakuuttava todellisuudessa, jos nähdään, että mihin ohjausjakso johtaa, että se ei ole vain EUn jokavuotinen harjoitus, vaan että sillä on pitkä Eh, pitkän aikavälin tavoite, kestävä kehitys ja eh, tavoitteet, joihin pyritään ohjausjakson toteuttamisella. Ja miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan. EUn talousarvio on aika pienessä roolissa. Se se voi täydentää eh, kohesion myötä ja se voi tarjota eh, oikeita kannustimia. Pankkijärjestelmän rooli on aivan perustavanlaatuinen ja, ja täy, julkisten pankkien kautta pitää vaikuttaa pankkien käyttäytymiseen ja EIPn eh, e johtamat pankit ja myöskin kehitys- ja, ja kehitysrahaston kautta. Ja, tämä, ja, ja tähän tarvitaan politi- toimintapolitiikkojen koordinaatiota ja tarvitaan siis vihreän kehityksen olemalle rahoitusta, joka tapahtuu lainoituksen myötä modernissa taloudessa. No. Kiitos ja sitten professori Maduro. Uh, Kiitos. Kysymyksiä tuli useita, suuri määrä, mutta voin ryhmitellä ne kenties kahteen. Ensimmäinen kysymys, minkä tyyppisiä omia varoja voidaan pyrkiä kehittämään ja millaisia ne olisivat? Ensinnäkin kriteereitä joilla määritellään omat varat. Minä puhun niistä lyhyesti esityksessäni. Sieltä löytyy lisätietoja vielä. Ja vuoden 2012 Euroopan parlamentin laatimassa mietinnössäni tai tutkimuksessani puhun näistä tarkemmin. Totesin, että joko taloudellista toimintaa voitaisiin verottaa toimintaa, joka kansalaiset hyvin ymmärtävät ja jotka helpottavat sisämarkkinan toimintaa. Tämä on yksi vaihtoehto. Tai sitten toinen verotuksen osa-alue olisi sellainen, joka pyrkii verotuksen oikeudenmukaisuuteen ja tämän tilanteen korjaamisen jäsenvaltioissa. Näiden pohjalta voitaisiin määritellä omien varojen lähteet. Jotkut omat varat olisivat EUn ulkopuolelta tulevia varoja, kuten esimerkiksi ympäristötullit, ja kuinka tämä kaikki voidaan tehdä ilman, että syntyy vääristymiä. Olisin nyt vastata tässä kohtaa kahteen kysymykseen. Täytyy ottaa huomioon, että kaikkia näitä en ole tutkinut pohjia myöten. Ne tarvitsisivat vielä lisää analyysiä, eikä meillä ole riittävästi myöskään tietoja kaikkien mahdollisten vaikutusten arvioimiseen – mutta kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista ja digitaalisten sisämarkkinoiden verrattamisesta, tässä on kyllä vääristymisen vaara olemassa. Itse olen tehnyt työtä kollegoiden kanssa ja olen pohtinut sitä, voisiko mahdollisesti kehittää sellainen tulen lähde, joka ei aiheuta vääristymiä. Ja meillä ei ole vielä varmaa vastausta tämän kysymykseen. Meidän täytyy aloittaa avoimuudesta, seurattavuudesta. Tällä hetkellä emme tiedä, mistä suurten digitaalisten alustojen tulot muodostuvat? Mitä on sen suhteen? Mistä tulot tulevat mainoksista vai mistä, kun on kyse suurista digitaalisista alustoista? Emme tiedä, mitä mahdollisia vääräystymiä syntyisi näiden verotuksesta ja miten tämä vaikuttaisi tulopuoleen. Yhteinen yhte, yhdistetty yhtiöveropohja. Tämän kautta kenties voitaisiin puuttua myöskin tähän ongelmaan, mutta en usko, usko, että tämän ongelman ratkaisu täysin löytyy TBstä, mutta tämä auttaisi kyllä tämän vääristymään oikaisussa. Toinen kysymys liittyi lisäveroon. Te kysyitte, esitti minulle kysymyksen, joka liittyy yritysten lisäverotukseen ja olisiko täällä jonkinlainen vääristävä vaikutus ja eriarvoisuuteen, kun viittasitte, ymmärrän kyllä taloudellista toimintaa, rajoittaa taloudellista toimintaa, mikä halutaan rahoittaa. Ei tämä ole minun ajatukseni, koska tämä lisävero kohdistuisi kaikkiin yrityksiin huolimatta siitä, onko toiminta rajat vai ei. Sanoin, että mikäli yhteisen yhdisten yhteenveron pohjalta halutaan toimia, niin ne tulot, joita saadaan tästä verosta voitaisiin osittain antaa jäsenvaltiolle, osittain Euroopan unionille. Ja EU saisi vain sen tulon, joka liittyisi räätyyttävään toimintaan, mutta tämä lisävero kohdistuisi kaikkien taloudelliseen toimintaan. Tämä olisi kansalaisten silmissä näkyvämpi vero, mikäli suoraan tämä lisäverosta tuleva tulo vaikuttaisi sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä olisi näkyvämpi asia kansalaisten silmissä. Toinen kysymys ryhpäs oli poliittisempi luonteelta. Ne liittyy siihen, kuinka tämä kaikki saadaan toteutumaan, kuinka saan jäsenvaltiot vakuuttuneiksi. Ensimmäinen argumenttini olisi se, että te olette nyt muuttamassa lyhyen aikavälin poliittisia kustannuksia, mahdollisia poliittisia kustannuksia ottamalla omat varat käyttöön. Mutta jatkossakin olisi poliittisia seuraamuksia tästä, koska ei olisi enää niitä suuria transaktiokustannuksia, joita syntyy budjettikeskusteluista ja monivuotisten rahoituskehysten väsäämisestä, koska tällä hetkellä tämä on tällaista nollasumma peliä eikä olisi myöskään sisäistä poliittista kustannusta tai poliittisia seuraamuksia, niin kuin nyt on, koska monivuotisesta on vaikea neuvotella, koska sitten jäsenvaltioiden täytyy, jäsenvaltioiden hallitusten täytyy myydä nämä sitten kotimaassaan, ja sitten hallitukset maksavat tästä poliittisen hinnan. Mutta mikä siirrytään omivarajärjestelmään, tuo poliittinen kustannus olisi paljon pienempi, koska tämä ei enää liittyisi siis siihen, kuinka paljon joutuu maksamaan kansallisesta budjetista Euroopan unionille. Kolme vuotta vietin itsekin politiikassa ja tiedän, kuinka vaikeaa on pyrkiä muuttamaan poliittisia kustannuksia lyhyellä, lisäämään poliittisia kustannuksia lyhyellä aikavälillä, jotta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tästä on hyötyä jäsenvaltioiden ja kansallisten hallitusten täytyy pohtia näitä poliittisia kustannuksia ja tästä lyhyen aikavälin poliittisista kustannuksista on vaikeaa päättää, niitä on vaikea saada hyväksyttyä. Hyvin paljon jo puhuttu moisista elementeistä, joita voitaisiin käyttää, kun asioista pyritään neuvottelemaan. Ja mikäli valitaan omat varat ja sitten vähennetään saman aikaan BKTL perustuvia maksuosuuksia, tämä olisi yksi tapa saada myytyä tämä kotimaassa tämä ajatus. Mikäli tämä asetetaan vaihtoehtona veroharmonisoinnille, niin jossakin jäsenvaltiossa tämä auttaisi myöskin tämän asian hyväksytyksi tulemista. Mikäli otetaan, käytetään osaamista varoista siihen, että taistellaan veronkiertoa vastaan tai jopa veropetoksia vastaan, niin tämä saattaisi mahdollistaa sen, että saman aikaan voidaan vähentää alveita, arvonlisäveroa Tällä tavalla tämä olisi myöskin myönteinen asia, joka olisi helppo hyväksyä. Samalla vähennettäisiin tavallisten kansalaisten verotaakkaa. Näin minun nähdäkseni me voimme pyrkiä poliittisesti saamaan aikaan paketin, mutta meidän täytyy tehdä työtä kaikilla näillä tasoilla, jotta asia onnistuu. Mutta kuten sanoin, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä mietintöjen pohjalta, jotka teille näytin, tämä todellakin vähentäisi niitä poliittisia kustannuksia, joita kansalliset hallitukset joutuisivat mahdollisesti kantamaan tällaisista päätöksistä. Thank you uh, in general. Kiitoksia molemmille professoreille. Madure ja Andor, joka onkin jo poistunut haluaisin nyt sitten siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka koskee veroharmonisointia ja, ja liikuvan veropohjan kysymyksiin. Ja toivotan tervetulleeksi Emanuele Mansoni. Hän on yksikön päällikö eh, Euroopan komissiosta, eh, DG Budgetista ja hän astui Euroopan komission palvelukseen vuonna 2003 ja on työskennellyt eri pääosastoissa Enterprise Transport ja Energy. Ja ennen kuin hän työskenteli komissiossa, hän oli e, useissa ajatuspajoissa, muun muassa Kredokissa. Hänellä on sovelletun taloustieteen tohtorin tutkinto ja hänen, hänen yksikkönsä työnsä jo, lisäksi hän on myöskin omien varojen työryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Sherman. Kiitoksia puheenjohtaja. All of you and honorable, honorable uh, members, I'm very happy to have the opportunity to come and present uh, our... On todella suuri ilo esitellä teille the rationale of our proposal. Niin, olen iloinen siitä, että olen täällä ja, ja, olen, ja mm, yleisö on jo hyvin tutustunut tähän asiakokonaisuuteen ja totean, totean vain, että teillehän siis nämä asiat ovat tuttuja, mutta haluaisin kuitenkin selittää vähän tarkemmin, minkä vuoksi on tärkeää uudistaa omien varojen järjestelmää, jotta saavutettaisiin suora yhteys ehdotettujen toimintapolitiikkojen ja painopistealueiden ja talousarvion välillä. Ensinnä esitän vähän taustaa ja puhu vähän siitä, miksi me tarvitsemme uudistuksen ja mitä meidän pitäisi tehdä. Tällä hetkellähän meillä on kolmenlaisia omia varoja. Ja meillä on tullimaksut ja me tiedämme, että suurin osa eh, EUn ydin toimivaltaan, liittyvät tulimaksut kattavat noin 13 prosenttia EUn talousarviosta. Selkeä. Sitten meillä on ALV-pohjaiset lähteet ja nämä tulivat mukaan 70-luvulla ja tarkoitus oli harmonisoida arvonlisäveroa EUn EU-ssa e, e ja tämä päätös tehtiin vuonna 1977. sitten BKTL-pohjaiset vuodelta 1988. Sen tarkoitus oli olla vain pieni osa talousarviosta, e, mutta niin kuin täällä jo mainittiin, niin se on nyt 70 prosenttia EUn talousarviosta. Ymmärtänette, että, että Tämä ongelma on se, että kaikki toimii hyvin ja eri, tärkeimpiä periaatteita EUn talousarviossa on, se on talousarvion tasapaino. Me, se ei voi olla siis alijäämäinen. Ja eh, BKTL-pohjaiset varat ovat eh, tasapainottava elementti, koska tulli- ja ALV-pohjaiset lähteet voivat vaihdella vuodesta toiseen. Sen takia se on tasapainottava omavara. Ja sen, sen takia, vaikka on on, on san, jotka sanovat, että miksi tästä pitäisi luopua, koska se, on, se toimii hyvin, se on totta, talousarvio on aina tasapainossa. Ja ää, tämä ja jäsenvaltiot maksavat sellaisen osuuden, joka tarvitaan. Ja Edellinen yritys uudistaa tätä järjestelmää oli vuonna 2011. Sen tuloksena ei ollut uudistus, vaan, siellä, vaan Montin työryhmä, joka tässä mainittiin. Ja edellinen uudistus oli noin 30 vuotta sitten ja meillä on kolme omien varojen lähdettä ja miksi tämä uudistus on sitten niin vaikea? Ja tämä korkean tason ryhmä ja Montin raportin suositukset, en nyt mene yksityiskohtiin, minä tie, tämän te tunnette, ja ja komissio teki myöskin uudistusehdotuksen vuonna 2018, joka pohjautuu tähän raporttiin. No mikä, mikä eh, logiikka tässä sitten on? Me näemme, että, että eh, me voimme tarkastella EUn eh, talousarviota ja mm, omia varoja kahdelta kannalta. Ensin eh, siltä kannalta, että kaikki toimii hyvin ja budjetti on tasapainossa. Toisaalla taas maailma muuttuu, me yri, yri, menopuolta on pyritty moni, monitisoimaan ja meillä on uudenlaisia lähestymistapoja ja ilmastonmuutos on haaste EUn tasolla, puhumattakaan globaalisti. Sisämarkkinat, jotka ovat äh, ydinasia tässä kokouksessa, niin nehän maksavat EUn talousarviolle ja ja se on ydin menestyksen lähde EUlle. Äskettäin julkisimme tutkimuksia taloustieteilijöiltä, jos, jos annetaan nyt jotain mittaluokkaa 21-27 e e on arvioitu, että se 7,9 prosenttia 28 jäsenmaan bktl menee EUn talousarvioon. Tutkimusten mukaan sisämarkkinat, noiden hyöty on noin 6 prosenttia bktl 5 prosenttia Saksaa ja Ranska, 15 prosenttia Luxemburgille, 11 prosenttia Slovakialle. Eli prosentti vaihtelee. Eli tätä ei välttämättä nähdä eh, etuna, eh, se on ulkoiset hyödyt. Se, se hyödyttää taloudellista toimintaa ja kansalaisia ja yrityksiä päivittäin. Eh, se on kuitenkin asia, jota ei voi ottaa huomioon laskelmissa eikä panoksissa EUn talousarvioon. Tämä on siis ensimmäinen asia, eh, perustelu, miksi sääntöjä pitäisi muuttaa. Siis tarvittaisiin siis yhteys EUn painopistealueiden ja talousarvion välillä. Ja missään päin maailmassa, niin kuin jo sanottiin, eh, tuli, tulopuoli talousarviossa olisi ihan yhdentekevä. Niin, meidän uudistuksemme kaksi pilareissa ovat eh, olemassa olevan omien varojen järjestelmän yksinkertaistaminen. Järjestelmä on toiminut neljäkymmentä vuotta ja nyt sitä täytyy eh, tarkastella, mitä voidaan voida parantaa. Me olemme e, e, e, ehdottaneet, että me hankkiudumme eroon könttäsumma maksualennuksista eh, ja herra Fernandeskin jo mainitsi nämä maksualennukset tänään. Ja me olemme ehdottaneet kolmea uutta omien varojen lähdettä tässä monipu- omien varojen monipuolistamisessa. Ja nämä ovat äh, avainasemassa EUlle. Ja tässä kuvassa te näette oikealla, te näette, että me monipuolistaisimme lähteitä ja se vaikuttaisi tällä tavoin kuin kuvassa näette. Ja sitten mitä olemme yrittäneet ja, ja miten, miten tämä liittyy pa, pa, ää, meillä tämä ALV-asia – me pidämme alveista, joista jotkut ja, ja, ja se toimii markkinoilla hyvin, se on ennustet, tuota, ennustettavia ja vakaita tuloja talousarvioon Ja se on ensimmäisiä omia varoja, jotka liittyvät äh, verotuksen harminoisointiin, mutta järjestelmästä on tullut monimutkainen. Niin, Tavoite oli, että toimitaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Joissakin liittovaltioissa on ALV-tulojen jaka- jakamista, esimerkiksi Saksan liittotasavallassa, mutta ei monimutkaisia lasku- laskelmia kuitenkaan suoriteta – EU:ssa jäsenvaltioilla on vapaus asettaa eh, ALV-kanta haluamalleen tasolle. Sen takia meidän täytyy laskea eh, tämä eh, heidän ALV-osuutensa ja tämä on se, joka aiheuttaa suurimpia ongelmia. Eli siis ALV-kannan laskeminen. Miten me siis saamme verotulot kansallisilta tahoilta ja meidän ehdotuksessamme yrit, eh, laskea nämä palautukset ja yksinkertaistukset ja niin, että eh, ollaan mahdollisimman tarkoin eh, ALV-direktiivin kannalla. Ja me otamme siis vain nämä me neutralisoimme eh, tämän saamamme tulon. Niin meillä on tässä kaksi eh, kuvaa ja tässä nähdään ne, miten niin tässä on, ovat siis bruttoverotulot kansallisista budjeteista ja sitten, eh, ja, ja, ja sitten nettotaso, Tänä, jonka komissio on laskenut. Siis tässä ei ole mitään eroa. Jos me hankkiudumme eroon eh, korjauksista, niin er, et, ja tämä olisi hyvin eh, suuri yksinkertaistus. Sitten vasemmalla me siis vertaamme tätä välitöntä pohjaa ja lopullista pohjaa. Ja tässä jälleen meillä on noin 25 palautusta, jotka ovat, me, jotka ovat ydintehtäviä komissiossa. Ensinnä jos korjaukset ja palautukset poistetaan, me, me parannamme myöskin kontrollia. Toiseksi, ja tämä on hyvä uutinen, mutta ALVn veroharmonisointi niin taso on hyvin korkea. Ja tämä ehkä liittyy ALVn menestystarinaan yleisemmin. Ja ehdottamamme yksinkertaistamisen myötä voimme säilyttää omien varojen ja ALVn välisen yhteyden. Konkreettinen esimerkki siitä, miten tämä toimii. Kun komissio tarkastaa ALV-asioita, Eh, jäsenmaissa. Se on, siinä on kyse ALV-direktiivin soveltamisesta ja, eh, ja se, se ei ole tämän päivän eh, aihe kuitenkaan. Ja yhteinen yhdistetty yhtiöverokanta on osa vuoden 2018 ehdottu, ehdotusta. Meillä Eh, keskustelut neuvostossa eivät ole edenneet, mutta sen logiikka kuitenkin oli ensimmäisen paneelin eh, alustusten linjoilla siinä eh, siis meillä olisi siis, siis meillä olisi siis yrityksen voittoihin eh, suhteutettu eh, konsolidoitu kaava, jolla toteutettaisiin tämä yhtiöveropohja. Ja eh, tämä kohdentuisi myöskin yrityksiin, jotka toimivat oman maansa ulkopuolella. Tässä tässä oli siis taloudellinen logiikka siinä mielessä, että saataisiin nämä voitot verotuksen piiriin. Meillä on kaksi vihreää omavaraa, muoviveroehdotus. Tämä, tämä liittyy EUn tavoitteisiin ja eh, muovi, muoville ja muille aineille on, ja jätteille on asetettu sitovat eh, ta- tavoitteet ja, ja jäsenvaltioit asettaisivat sitten veron muovijätteille. Ja eräs odotetuista myönteisistä tuloksista on se, että saataisiin aikaan kannustimia jäsenvaltioissa – parantajärjestelmään ja tässä ja metodologioita harmonisoitaisiin jäsenvaltioiden kesken ja jäs, jäsenvaltioiden kanssa tehdään työtä tilastojen harmonisoimiseksi ja parantamiseksi ja lisäksi eh, annamme jäsenvaltioille ohjausta ja tukea tilastojärjestelmien parantamiseksi. Ja, ja sitten päästökauppajärjestelmä, joka on myöskin täällä jo mainittu, se on menestystarina ja uusi toimintapolitiikka, joka on, jonka tarkoitus on pureutua tuo ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasujen sosiaalisiin kustannuksiin. Kaikille taloudellisille toimijoille on sama perushinta ja, ja to, toimitaan ka, kahde, yhdellä kahdesta huutokauppa-alustoilla. Ja me olemme, me olemme tehneet ehdotuksen, eh, eh, jossa, jossa olisi 20 eh, prosentin verokanta näistä, näistä huutokaupan tuotoista. Ja tämä edellyttää, että ja huutokauppatuotot palautuvat tällä hetkellä kansallisiin talousarvioihin. Ja tämä on osa nyt tätä EUn politiikan lisäarvoa. Ja tässä siis kaikkien näiden omien varojen logiikka ja sitten vähän velta, vertailua. Ensimmäinen kaavio, niin älkää nyt kesku, keskittykö tämä tähän kokoon, budjetin kokoon, vaan, tämä, vaan äh, haluaa sanoa, että EUn talousarviota ei pidä tarkastella tyhjiössä erikseen. EUn talousarvio ei ole siis erillään kansallisista talousarvioista ja kansalaisista. Jos katsotaan Eh, liitovaltiojärjestelmiä, niin siellä on usein samantyyppinen järjestelmä kuin EUn ja kansallisten budjettien välillä. Usein työnantajamaksut ja tuloverot eh, ja ympäristöverot ovat tulolähteitä talousarviossa. Ja, kes, ja kansallisen ja keskustason välillä on, tiet, on koordinaatio ja sitten katsotaan tätä oikean puolen taulukkoa, niin jos katsotaan, jos monipuolistamme eh, omia varoja, niin EUn talousarvion ja kansallisten eh, talousarvion välillä saadaan lisää johdonmukaisuutta. Eh, ja tämä on myöskin samoilla, linjoilla kuin kansallinen taloudellinen kehitys ja myös esimerkiksi päästökauppa jär, se vaihtelee taloudellisen realiteettien mukaan ja, mit, ja riippuen siitä, miten nopeasti siirrytään äh, vihreisiin teknologioihin. Ja, ja tu, EUn talousarvion tulopuoli tulisi sitoa muihin parametreihin, jotka jotka ovat esillä kansallisissa talousarvioissa. No sitten BKTL-lähde on vielä olemassa. Ja me, siis vaikka me, meillä, me parannamme tätä eh, ALV-lähdettä, niin se ei tarkoita, että me hankkiudumme eroon BKT omasta varasta. Se on eh, toiminut hyvin Talousarvio on BKTLn vuoksi tasapainossa sen ansiosta. Jos laskemme taaksepäin, niin tuolla tuo pieni eh, punainen viiva on ilman, ilman BKTL. Jos meillä olisi ollut tuo monipuolisettu omien varojen pohja, niin silloin tilanne olisi ollut erilainen. Omien, muut omat varat ovat riippuvaisia talouden sykleistä jäsenvaltioissa ja, ja taakanjako ja solidaarisuus, e, jotka, e, joka tällä tavalla säilytetään eikä e, saada suhteettomia lopputuloksia. Haluaisin todeta, että ehdotamme uudistukset eivät ole vallankumous, vaan modernisointia. Ja näin EUn talousarvion tulopuoli panostaa talousarvion kautta EUn painopistealueisiin ja se on myöskin eh, johdonmukaisessa suhteessa kansallisiin talousarvioihin. Ja komissio on aina ilmaissut halua ja avoimuutta uusia eh, ehdotuksia kohtaan, mutta olen sitä mieltä, että me voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että jos meillä on yksi tai kaksi uutta omien varojen lähdettä, se olisi merkittävä askel, koska edellisen kerran eh, saimme jonkin uuden lähteen vuonna 1988. Uh, now... Kiitos. Sitten Hiter Palus, joka on finanssiyksikön johtaja eh, Slovakian pysyvässä edustustossa. Ja hän on myöskin Eh, työryhmän jäsen. Ja hän, talo, verotus, tulli, talouden vakaus, va- valtioavun koordinointi eh, ja MFF. Ja hän on ollut hän on eh, ministerin sijainen neuvoston kokouksissa ja hän on tehnyt useita julkaisuja, jotka liittyvät erityisesti rahoituspalveluihin. Herra Pallus, olkaa hyvä. Uh, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet eh, Euroopan parlamentissa, hyvät eh, kutsuvieraat. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa tästä ystävällisestä esittelystä. Oman puheenvuoroni haluaisin jäsentää kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskityn Euroopan, Euroopan neuvoston kantaan Slovakian tasavallan ja oman henkilökohtaisen kantaan ja sitten veropolitiikan harmonisointiin. Toisessa osassa haluaisin välittää neljä tärkeää viestiä omasta mielestäni ne ovat olennaisia, jotta voisimme tällä alalla onnistua. Aloittain neuvoston kannasta. Varmaankin tiedätte, että neuvosto on varsin jakaantunut tässä asiassa. Noin seitsemän jäsenvaltiota suhtautuvat avoimesti ja voisivat keskustella uusista omista varoista Jotkut jäsenvaltiot ovat menemässä tähän suuntaan ja tähän, suu, tähän valtioryhmään, mutta suurin osa neuvoston jäsenistä vastustaa vahvasti uusien omien varojen käyttöä ja pitävät ehdottomasti parempana BKTL-pohjaisia maksuosuuksia. Sitten verotuksen harmonisoimisesta neuvostossa ilman piiristä. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, miten määrittelemme veropoliittisen harmonisoinnin, jossa ajatus tässä on se, että muutetaan äänestysmenettelyä ja siirrytään yksimielisyydestä määräenemmistä äänestykseen, mukaan lukien Euroopan parlamentin rooli, niin tässä tapauksessa neuvoston tilanne ei näytä hyvältä. Selvästi enemmistö tätä vastustaa ja suurin osa, suurin syy on tietenkin se, että menetetään verotussuvereenisuus ja tämä liittyy myös vahvasti EU, e- e ajatuksen EU-sta poliittisena unionina joten en oikein näe, että neuvosto tässä liikahtaisi. Mutta kuten tiedätte, neuvost- komissio ja von der Leyen on jo ilmoittanut Euroopan tulevaisuuden konsultaatiosta. Sen pitäisi pian alkaa ja kahden vuoden ajan kestää. Ranskan kaudella se päättyy. Siis hän nähdä, mihin nämä kaksi vuotta johtavat. Toivon, että MFF on päästä sopimuksesta ennen Tänään kuulin tuolla Berremontissa ja siellä oli tällainen slogani, että EU pyrkii saman aikaan vielä enemmän. Saa nähdä nyt millaisia kunnianhimoisia tavoitteita tuolta Berremontin uusilta johtajilta tulee. Nyt haluaisin palata tähän verotuksen harmonisointiin. Eli jos ajatellaan, että joillakin aloilla, verotuksen aloilla, jotka tällä hetkellä ei ole kattettuja, niin on sanottava, että tällä hetkellä neuvostossa keskustellaan tietyistä aloista. Viime kaudella, viimeisen neljän vuoden aikana, saimme sovittua yli 30 verotukseen kuuluvasta lainsäädäntö asiasta. Tämä on merkittävä menestystarina. Tulokset ovat paljon paremmat kuin mistä olimme alun perin pystyneet sopimaan 15 vuoden aikana. Joten näen tässä tilanteen aika positiivisena ja tämä osoittaa, että yksimielisyysäänestys neuvostossa verokysymyksissä toimii hyvin. Sitten oman maani kanta. Me kuulumme näihin seitsemään jäsenvaltioon, jotka ovat avoimia keskustelemaan uusista omista varoista, erityisesti ympäristökysymyksissä. Tärkein syy sille, miksi pidämme tätä tärkeänä, uusien omien varojen käyttöönottoa siis, koskee sitä, että on tarvetta diversifioinnille, on tarvetta vakauttaa EUn talousarvio. Professori Andor tästä jo hyvin puhuikin, joten en enää siihen palaa. Erityisesti ympäristöalalla näemme mahdollisuuksia. On yhä vahvempi nouseva konsensus lähes jo kaikissa jäsenvaltioissa jo, ja yhteiskunnissa sen osalta, että jotakin olisi tehtävä ja olisi toimittava vahvemmin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristön puolesta. Uskon, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää verotusta. Ekonomistina voi sanoa, että verot ovat kaikkein tehokkain tapa muuttaa ihmisten ja yritysten toimintatapoja. Meidän ei pitäisi menettää tätä mahdollisuutta ja ottaa tällainen käyttöön Euroopan tasolla. Eman, Manuel mainitsi joitakin esimerkkejä ja ideoita. Olen aivan yhtä mieltä koskien esimerkiksi tätä muovimaksua. Kun kyseessä on kierrättämätön muovi, tämä on hyvä esimerkki myös hiilitulli tai jopa päästökauppajärjestelmän laajentaminen osana loppupakettia. Henkilökohtaisesti voisin hyvin kuvitella, että, että se olisi mukana verotuksen harmonisoinnista olemme aika varovaisia. Me emme halua muuttaa äänestysjärjestelmää. Verotus luo voittajia ja häviäjiä myös jäsenvaltioiden kesken. Äänestysmenettelyn muuttaminen saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa pienemmät jäsenvaltiot jäisivät suurempien armoille. Mutta jos puhumme veroharmonisoinnista, eli tietyt alat, jotka eivät tällä hetkellä ole katettuja, niin olemme avoimia ja voimme tästä keskustella. Mainitsin jo jotakin ympäristöpuolen esimerkkejä, mutta yleisesti ottaen välillinen verotus on ajatus, jota voitaisiin käyttää Euroopan laajuisen veroihin, samoin kuin Euroopan laajuisen talousarvion. Lisäesimerkkejä joku sanoi täällä FTT, mutta myös digitaalivero. Joskus sitä kutsutaan GAFA-veroksi. Voin kyllä kuvitella, että kyse, kyseessä olisi välinen, välillinen liikevaihtoon kohdistuva vero. Henkilökohtainen kantani sitten. Uskon, että uusista omista veroista olisi hyötyä Euroopalle. Olen tästä aivan vakuuttunut. Merkittävin syy tämän takana on se, että niin kuin täällä on usean kertaan mainittukin, puhumme vain menopuolesta, emmekä hyödynnä EUn talousarvion tulopuolta niin, että voisimme sen kautta muokata kansalaisten ja yritysten käyttäytymistä ja toimintaa. Tämä on todella menetetty mahdollisuus. Ilmailuvero on yksi esimerkki. Tämä olisi yksi mahdollisuus eu laajuisen veron, josta saataisiin resursseja EUn budjettiin. Uskon, että tällainen toiminta auttaisi meitä ähm, pääsemään tavoitteisiin, että ihmiset valitsisivat ympäristöystävällisiä liikennemuotoja ja vähentäisivät CO-päästöjä. Tämähän on tärkeä prioriteetti. Kaksi näkökohtaa haluaisin vielä mainita. Uskon, että jos voisimme jollakin tavalla keskinäistää näitä järjestelmiä, verajärjestelmiä, niistä olisi helpompi sopia. Slovekian tappi, tapainen maa, muutkin jäsenvaltiot käyttävät lentokenttiä. Olisi vaikea sopia jostakin, jossa tietyt jäsenvaltiot vain hyötyivät, hyötyisivät ja meidän pitäisi maksaa. eu budjetin kautta on tehty keskinäistäminen auttaisi meitä Ilmailusta toinen esimerkki. Uskon, että ilmailu on nimenomaan ala, jossa on tehtävä enemmän. Meillä on saarivaltioita, kuten Malta ja Kypros, jotka joutuvat nojautumaan paljon vahvemmin lentoliikenteeseen kuin muut maat. Tässäkin keskinäistäminen, solidaarisuus tässä tapauksessa olisi ratkaisu. eu talousarvioista voitaisiin auttaa jäsenvaltiota vakuuttumaan toimista tällä alalla. Sitten veroharmonisointi. Ymmärrän henkilökohtaisesti ihmisten argumentit, jotka kannattavat nykytilannetta äänestämisen osalta. Ekonomistina näin kyllä kilpailunkin hyödyty verotuksen alalla jäsenvaltioiden välillä, mutta omassa maassani ei tätä, tätä kilpailuetua kylläkään hyödynnetä. Sitten siirryn puheenvuoroni toiseen osaan – Tässä minulla on neljä pääviestiä. Uskon, että niiden avulla voimme menestyä ja löytää uusia mahdollisia omia varoja. Voisin nyt käsitellä eri kysymyksiä, jotka liittyvät tämän, tähän kuulemiseen. Ensinnäkin pitäisi ottaa käyttöön uusia omia varoja. Minun mielestäni omat varat, uudet sellaiset ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä. Toiseksi, pitäisikö ryhtyä veroharmonisointiin? Minun mielestäni ei. On mahdotonta hoitaa tätä ilman, että EU muuttuu yhä enemmän poliittiseksi unioniksi. Nykyisessä poliittisessa ympäristössä tämä ei ole mahdollista ainakaan tällä vuosikymmenellä tai tulevina vuosikymmeninä. Tässä tarvittaisiin merkittävää katsantokana muuttamista. Kolmanneksi, pitäisikö saadakaan synergia, tämä myöskin tämän kuulemisen otsikossa. Näiden kahden asian välillä vastauksen on ei. Näiden kahden asian linkittäminen toisiinsa minun mielestäni saattaisi olla jopa tavoitteiden vastaista. Tämä saattaisi heikentää meidän pyrkimyksiämme saada aikaan todellisia omia varoja Pistäisi myöskin vetoomuksen. Omia varoja ei pitäisi käyttää veroharmonisoinnin välineenä tai takaovena, jonka kautta siihen päästäisiin. Lopuksi vielä uskon, että on äärimmäisen tärkeää muistaa kansalaisten mielipide koko asiasta. Legitiimiskysymys täytyy muistaa, ei pidä myöskään unohtaa tavallista kansalaista tässä keskustelussa. Populistiset liikkeet eri puolilla Eurooppaa saisivat lisää vettä myllyynsä, mikäli EU ryhtyisi puuttumaan veroasioissa jäsenvaltioiden yksinomaiseen päätöksentekoon. Meidän pitäisi puhua uusista omista varoista, mutta ei niinkään veroharmonisoinnista, eikä näitä pidä linkittää toisiinsa, mikäli haluamme saada Euroopan unionin talousarvion volyymia kasvatettua. PKTL-pohjainen tulo ilman, että kokonaisvero kasvaa ja ilman, että kansalaisen verotakka kasvaa, on yksi ratkaisu. Suoraan sanottuna olisi tärkeää käyttää uusia varoja korvaamaan jotakin muuta. Minun mielestäni meidän pitäisi tämä pitää mielessämme. Me voisimme tehdä paljon enemmän samalla rahamäärällä, samalla samalla volyymilla. Toisesti katsottuna elämme suhteellisen hyviä aikoja Euroopassa. Määrärahat ovat aina rajallisia. Aina tulee raja vastaan. Tulopuolta täytyy myöskin tarkastella, kun pisteen täytäntöön niin on politiikka. No. Kiitos herra Palus. Sitten kysymyksiä ja kommentteja. Ensin herra Andreessen. I would like to ask... Kiitos, on sinne sitten kysymyksen. Mikrofoni. Mikrofoni. Tulkit eivät kuule. Your mic. Your mic. Mikrofoninne. Laittakaa mikrofoni päälle. Sorry, I'm talking. Pyydän anteeksi. Minä puhun niin paljon, että en edes huomannut, että mikrofoni ei ollut päällä. Olisin sitä kysymyksen, joka liittyy hiilitulliin. En niinkään sen sisällöstä puhuisi, vaan pikemminkin aikataulusta. Minun tietojani mukaan te aiotte tehdä ehdotuksen vuonna 2021. Tällä hetkellä käydään suuren luokan keskusteluja asiasta, koska komission puheenjohtaja von der Leyen esitti hyvin vahvoja argumentteja asian puolesta. Ja me tuemme hänen pyrkimykseen. Hänen oma, hänen oma puolueensa Saksassa kuitenkin taistelee jo asiaa vastaan. Kysyisinkin, onko vuosi 2021 liian myöhäinen ajankohta, koska me keskustelemme tässä vaiheessa monivuotisista rahoituskehyksistä. Mikäli olemme saada aikaan edistystä, keskustelussa, mikä halutaan päästä eteenpäin, mikä halutaan pistää täytäntöön hiilitullia tai hiilirajaveroa. Meidän täytyy toimia paljon nopeammassa aikataulussa kuin että ryhdytään vuonna 2021 vasta keskustelman ehdotuksesta. Konkreettinen kysymykseni on seuraava. Oletteko samaa mieltä kanssani ja tuletteko tekemään esityksen vuonna 2021 vai esitettekö jotain konkreettista jo aiemmin? Koska me haluaisimme, että tämä linkitetään keskusteluun monivuotisista rahoituskehyksistä. Kiitos. Y- yleisenä kommentteina tulkitolla ovat paikalla kello 12.10 saakka. Rova Ajer. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myöskin teille, Rova Manson ja herra Palus, näistä alustuksista. Yksi huomio. Mansantille ja kysymys Palusille. Huomio on seuraava. Te puhuitte sisämarkkinoiden hyödystä jäsenvaltioille. Itse asiassa pahoittelen sitä, nyt mikäli ymmärsin oikein, kun niin, äh, komission puolelta on tullut kaikenlaisia tietoja. Tiedot saattavat olla strategisen luonteeltaan ja saattavat palvella jo, jonkun muun intressejä. Ja kun puhutaan sisämarkkinoiden hyödystä, viime vuoden lopussa julkaistiin artikkeli saksaisessa lehdessä, joka sitten suututti Oettingerin ja tämän ansiosta nyt sitten saimme nämä tiedot, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä antaa lisää vettä myllyn teidän omaan myllynne. Ja yksinkertainen huomio, mikäli voisimme saada enemmän tietoa asiasta, koska teillähän on tällaista tilasta tietoa käytössänne, joka voisi kiinnostaa myöskin kansalaisia eikö tällaista tietoa voisi jakaa laajemmin, koska näistä kysymyksistä eh, valitsee erilaisia mielipiteitä. Tämä huomi, oli huomio, niin nyt sitten kysymys. Te puhuitte AV-järjestelmän yksinkertaistamisesta. Kuinka komissio aikoo reagoida niihin kannanottoihin, joita Neuvoston puolella on ilmennyt sen puolesta, että ALV-pohjainen tulonlähde poistettaisiin. Tämä huolestuttaa meitä Euroopan parlamentissa tällainen tieto. Onko teillä tarkoitus ehdottaa jotakin muuta, jotakin, joka korvaisi alv-pohjaisen tulonlähteen? Mitä suunnitelmia tämän suhteen? Ja sitten herra Palys, Tehän olette tässä koneessa sisällä. Me olemme vakuuttuneita siitä, että neuvoston sisällä omia varjoja myöskin on käsitelty. Miten te voisitte saada kolleganne vakuuttuneeksi, jäsenvaltiot vakuuttuneeksi asiasta, jäsenvaltiot, jotka ovat vastahakoisia omien suhteen? Kuinka Euroopan parlamentti voisi pyrkiä sekä sisällön ja aikataulun suhteen saada jäsenvaltiot vakuuttuneeksi Voisitteko vastata näihin? Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun toista esittelijäänne vastaan. Älkää kertoko, mitä argumentteja pitäisi neuvostoa päin käyttää, koska neuvostohan seuraa meitä ja siellä muutetaan sitten argumentteja ja pohditaan, kuinka niitä voidaan vastustaa. Sanokaa se ainakin vain yksityisesti. No, sen kun sanotte vain tällä tavalla toki voidaan luoda hyvää ilmapiiriä neuvotteluihin. Olen aivan yhtä mieltä siis esittelen kanssa. ALV-asiasta. Kuinka on niin, että jotkut jäsenvaltiot haluavat kumota sen? En ymmärrä tätä. ALV on eurooppalainen vara, jonka, joka on hyvin tärkeä sisämarkkinoille, joka pohjautuu sisämarkkinoille. Se, sen avulla voidaan välttää veropetoksia ja kiertoa. En ymmärrä, miksi ja sen, jotkut jäsenvaltiot pyytävät sen kumoamista. Sehän tarkoittaa, että kannatetaan veronpetoksia ja kiertoja ja välttelyä. Mitä tämän kannan takana oikein on? Sitten toinen ristiriitainen seikka. Jäsenvaltiot eivät halua lopettaa näitä maksuja alennuksia ja kompensointeja, kompensointeja, kompensointeja. Eihän tällä tavalla listata avoimuutta. Sitten vielä kysymys, joka on pieni provosointi samalla. Komissio puolustaa omia varoja, joita parlamentikin puolustaa, mutta kaikkia ehdotuksia ei kuitenkaan ole nähty komission ehdotuksessa. Komissio haluaa olla parlamentin kanssa. Komissiolla ei välttämättä aina ole kunnianhimoa, mutta äh, pikemminkin voidaan puhua vähimmäistarpeista. Sitten vielä tämä aikataulukysymys. Mehän tiedämme oikein hyvin, että neuvosto yksimielisyyden takia menettelyyn menee aikaa, mutta me tarvitsemme monivuotiset rahoituskehykset, jotka alkavat 2021. Meillä on nyt kanta, johon sisältyy omien varojen uudistukset ja uusia, omia uusia varoja, tai muussa tapauksessa me emme saa MFFää neuvostoon on, aikooko neuvosto kiirehtiä ja tuleeko komissio auttamaan? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Marques. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin näistä alustuksista. Valitettavasti ensimmäistä en kokonaan onnistunut kuulemaan, mutta mitä aikatauluun tulee – Tämä liittyy minun aiempaan kysymykseeni aivan paneelin yhteydessä, mutta nyt minulla on toinen konkreettinen kysymys. Eilen komissaari täällä valiokunnassa, komissaari Haan, puhui omista varoista ja sanoi, että komissio on lukuisia ajatuksia neiden suhteen. Näin hän sanoi, nämä eivät ole minun sanojani. Ja kun puhutaan omista varoista, haluaisin tietää, mitä omia varoja komissio tällä hetkellä pohtii ja mitä se aikoo muuttaa aina lainsäädäntöaloitteeksi saakka. Bien, merci pour toutes ces questions. Kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä. Esityksen osalta voin ottaa kysymyksiä. Olen pahoillani, jos ette kaikkea ymmärtäneet. On totta, että tämä on aikamoinen haaste aina en nyt sano, että se osoittaa, kuinka monimutkainen järjestelmä on, koska halusin osoittaa, että järjestelmä voi olla yksinkertainenkin, mutta olen kyllä tietoinen siitä, että joskus on, voi olla aika haastavaa pystyä viestimään yksinkertaisesti omista varoista. Sitten vielä menisin muuttamiin asioihin. Tämä hiilitulli muissa pääosastoissa tehdään parhaillaan työtä sen parissa von der Leyenin mainitsemien linjojen mukaisesti ja myös vihreän sopimuksen mukaisesti on vielä liian varhaista sanoa, miksi, millaiseksi se muotoutuu. Teknistä työtä vielä tehdään, eikä komissio ole vielä järjestänyt valkitusten arviointia eikä julkista kuulemista ja muuta, joten vielä on liian varhaista sanoa, millaiseksi se muotoutuu. Tiedän, että kysymyksenne kuulu, koski enemmän aikataulutusta. On totta, että, että sopimuksen haluttaisiin mahdollisimman pian, mutta on liian vai, varhaista sanoa. Me emme voi vielä tästä hiilitullista mitään sanoa. Jos se linkitetään päästökauppajärjestelmään, niin kuin tänä aamuna sanottiin, niin se olisi teknisesti vähän helpompaa siinä mielessä, että jos onnistumme päästökauppa omana verona, niin omana varana niin voisimme pohtia tällaista mahdollisuutta. Sitten haluaisin palata ALV-varoihin. Olemme tietoisia jäsenvaltioiden enemmistön kannasta en tiedä, olenko tässä vain optimisti. Toki on oltava optimisteja silloin, kun työsarkana ovat omat varat, mutta teknisen tason keskustelussa olemme ymmärtäneet, että jäsenvaltioissa suurin osa, ensimmäinen ehdotus on ALVn kumoaminen. Jotkut ovat kuitenkin suhtautuneet avoimesti myös joihinkin yksinkertaistamismenettelyihin, joita olemme ehdottaneet en nyt mennyt yksityiskohtiin teknisellä tasolla tässä esittelyssä. Meillä oli toukokuussa esittely aiheesta, jota ei otettu vastaan myönteisesti tietyissä jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot esittivät huolenaiheita, johon sitten vastasimme ehdottamalla toista yksinkertaistamismenettelyä. Tässä olemme nyt menossa. Olemme aika tyytyväisiä, mutta ehkä, ehkä emme tätä aivan puolueettomasti nähneet. Yksi kahdesta vaihtoehdosta on sellainen, jota kaikki jäsenvartijat ovat harkinneet neuvostossa. Tämä on kuitenkin toki asia, joka kuuluu neuvottelupakettiin. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään B-suunnitelmaa. Pidämme tätä historiallisena varana. Kuten osoitin tuossa, kyseessä on menestystarina, joka toimii kahteen suuntaan. Me olemme ottaneet nämä omat varat, tämän oman varan käyttöön sisämarkkinoiden pohjalta, kun kyseessä on oma vara, se on myös johtanut veroharmonisointiin. Suhtaut, Suhtaudumme luottavaisesti siihen, että ehdottamamme menettelytavan kautta joidenkin jäsen ja joidenkin jäsenvaltioiden kannan kautta voimme sen säilyttää. Ah, marché intérieur, marché... je ne sais <laughs> pas. Non, parce que j'ai du mal aussi, et je ne devrais pas le dire, à trouver mes mots aussi. Euh, donc... Niin, niin. Minunkin on välillä vaikea näitä termejä ihan oikein saada paikalleen. Tietenkin komissiossa annamme tukea ja olemme käytettävissä teknisiin kokouksiin ja olemme tätä roolia vetäneet. Meillä on tekninen ryhmä, jossa olemme mukana ja tietenkin suhtaudumme avoimesti niin, että myös jatkossa näin olisi. Herra Haan sanoi, että meillä on täällä paljon ajatuksia, ideoita. Yksikön päällikkönä minun roolinani on että varmistaa se, että tiimini työstää kaikki vahtioehtoja riippumatta poliittisista suuntauksista. Joten tämäkin selvittää selittää sen, miksi meidän on oltava optimisteja, kun tätä teknistä työtä teemme. Täällä on main, toki mainittu vihreä sopimus ja päästökauppajärjestelmän laajentaminen, hiili, tulli ja kaikki. Myös sisämarkkinamaksusta olemme kuulleet, FTTstä, digitaaliverosta. Tässä on erilaisia ehdokkaita Olemme kuuntelleet herkällä korvalla ja tehneet te- teknistä työtä. Tässäpä kaikki. Missä Paulus. Paulus. Thank you, Mr. Chairman. And I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää molempia esittelijöitä – heidän työstään tämän hyvin tärkeän asian parissa. Asia on tärkeä koko EUlle. Muutama lyhyt huomio. Että hiiliraja maksu, mitä nopeammin edetään, sitä parempi. Ja Monet jäsenvaltiot haluavat keskustella tästä avoimesti ja toivottavasti tässä päästään nopeasti eteenpäin. No sitten ALV-pohjaiset maksut. Jotkut jäsenvaltiot ajattelevat, että järjestelmä on liian monimutkainen. Niin kuin me kuulimme myöskin Ja myöskin kysymys, jonka Valeri esitti, on tärkeä. Miten toimitaan niiden maiden kanssa, jotka ovat aika, joiden kanta on aika lujaa näiden omien varojen suhteen. Aikaisemmin kuultiin asia, joka liittyy lyhyen, lyhytnäköiseen, lyhyen aikavälin poliittiseen hintaan kansallisten hallitusten tasolla. Toiseksi, mikä on hallitusten suurin huoli? Kontrollin menettäminen verotuksesta, EU-talousarviosta – Tämä asia on hyvin tunnettua, mutta minä haluaisin tietää, ja tämä on avoin kysymys myös teille, teille arvoisat parlamentin jäsenet, mikäli uusien omien varojen tavoite on vakauttaa EUn talousarviota, monipuolistaa varojen lähteitä ja, ja mukauttaa tulopuolta uusiin painopistealueisiin. E, se, e, silloin siinä on idea, mutta jos ajatuksena on lisää, e, on pienentää talousarvion määrää ja harmonisoida verotusta, jos ajatus on se, että halutaan sopeuttaa eh, tulopuolta EUn toimintapolitiikoihin, se voi olla menestys. Uh, Kiitos. Eh, tämä päättää tämän eh, mielenkiintoisen kokouksen. Haluan kiittää asiantuntijoita erinomaisista alustuksista ja kommenteista ja tietenkin myöskin parlamentin jäseniä heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Olemme kuulleet hyvin arvokkaita argumentteja moneen suuntaan ja tämä antaa meille ainesta siihen, että voimme käydä vielä hedelmällisempää keskustelua siitä, mihin mennä talousarvionsa. Kiitoksia kaikille.